Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me... Hyvät naiset ja herrat, saanen toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltiota Italiaa edustavat ministerit, talouskehitysministeri Federica Guidi sekä televisioasioista vastaava valtiosihteeri Antonello Giacomellin. Giacomelli siis vastaa juuri näistä televiestintäkysymyksistä. Vieraasta muutama sananen. Frederica Guidini valmistui Modenan yliopistosta oikeustieteen laitokselta ja hän on hyvin kokenut yritysmaailman asioista. Hän on toiminut nuorten yrittäjien kamarin puheenjohtajana neljän vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut Boloniassa Ducatin leivissä ja lisäksi hän on hoitanut muitakin erittäin tärkeitä tehtäviä ja virkoja. Arvoisa ministeri, toivoisin, että te voisitte Italiaa edustavana ministerinä kertoa meille tulevasta puheenjohtajasta, puheenjohtajuuskaudesta teollisuus, uudelleen teollistuminen, PK-yritykset ja uusi teollisuuspolitiikka, ne ovat tärkeitä aihealueita. Mielestämme tässä on nähtävissä selkeä jatkumo, koska komission varapuheenjohtajahan tulee Italiasta ja kävi täällä ja on täällä seuraamassa tätä keskustelua. Arvoisa ministeri Guidi, olkaa hyvä. And vice Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kollegat. Täällä Euroopassa nyt varmaankin kyllä joudun vaihtamaan italian kieleen. Caro presidente Busek. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja Busek ja hyvät italialaiset ja eurooppalaiset kollegat. Minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua tähän tilaisuuteen tänään. Haluaisin kiittää tästä kiinnostuksesta koskien oman ministeriöni tehtäviä. Haluaisin lyhyesti kertoa teille tärkeimmistä toimintalinjoista energia- ja kilpailukykyaloilla. Nämä liittyvät läheisesti televiestintään ja digitaalisiin kysymyksiin, joista teille kertoo myöhemmin valtiosihteeri Giacomelli. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin pari lyhyttä totemusta esittää. Ensinnäkin pyrimme siihen, että saisimme mahdollisimman hyvin keskitettyä toimintamme niin, että saisimme vahvan pohjan jäsennetylle ja kunnianhimoiselle toimintaohjelmalle, joka, konkreettis- joka toteutuu tulevina vuosina, äh, tulevien puheenjohtajakausien aikana ja kestäisi siis 18 kuukautta. Olemme tietoisia siitä, että Italian puheenjohtajakausi on nyt äh, aika äh, vaiheessa, jossa on paljon avoimia kysymysmerkkejä koskien myös Euroopan taloutta ja mahdollisuuksien nousuun, nous, nousu, kasvu ja työllisyys ovatkin tärkein prioriteetti kaudellamme, jotta voidaan tähän tavoitteeseen päästä, on vahvistettava talouden kilpailukykyä ja äh, tehtävä äh, tärkeitä päätöksiä energia- ja teollisuuden äh, alalla. Nyt haluaisin mennä prioriteetteihin energia- ja kilpailukykyalalla. Kesäkuussa Euroopan neuvosto totesi, että energia on yksi viidestä prioriteettista strategisessa agendassa. Olemme tietoisia siitä, että uh, haasteet ovat suuria. Nyt Ukrainan kriisikin on tullut päällä. Meillä on kuitenkin tärkeitä tavoitteita, kuten hiilistä irtautuminen, energiaturvallisuus ja energiamarkkinoiden yhdentäminen. Puhuja puhuu erittäin nopeasti lainsäädäntötoiminnasta muistutan, että meillä on tämä iluc direktiivi yhteisenä parlamentin kanssa työn alla ja Kreikan puheenjohtaja on jo työn aloittanut. Me pyrimme pääsemään kompromissiin neuvostossa pian ja aloitamme Italian puheenjohtajavaltion taholta parlamentin edustajien kanssa epävirallisen vuoropuhelun mahdollisimman pian poliittisiin prioriteetteihin kuuluu ilmastoenergiapuitteet vuoteksi 2030. Tähän liittyy neuvotteluja ympäristön valtiovarainministeriön ja maatalousministeriön kanssa. Olemme suunnitelleet epävirallista kokousta eh, energia- ja ympäristöministerien kanssa samaan kun tulee tämä epävirallinen energianeuvoston kokous 6. lokakuuta Milanossa. Tuolloin ensimmäistä kertaa voidaan keskustella komission tiedonannosta koskien energiatehokkuutta 20. heinäkuuta, jossa ehdotetaan, että pyrittäisiin 30 prosenttiin eh, energian käytön vähennykseen vuoteen 2030 mennessä ja näin täydennettäisiin tätä energiapakettia. Tämä on uutuus ja tuo varmasti eh, vähän monimutkaisuutta menettelyyn, mutta se on myös pyrkimys lähentyä parlamenttia sen vaatimuksissa energian säästö ja uudistuvat energialähteet ovat avainasemassa, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta ja vahvistamaan energiaturvallisuutta. Eurooppalaisiin tavoitteisiin pääseminen ei Italian mielestä pidä merkitä yhtä samaa reseptiä kaikille, vaan on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet ja teknologinen neutraalius julkisten toimien kustannustehokkuus ja vaikutukset muihin sektoreihin, kuten teollisuuteen ja työllisyyteen. Me luotamme rakentavaan, avoimeen lähestymistapaan Euroopan parlamentin taholta, jotta voidaan eri poliittiset voimat saada tämän strategian taakse ja Eurooppa pääsisi tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen hiilestä irtautumisen osalta. Aktuaalit kansalliset kriisit Libyasta Ukrainaan ovat vaikuttaneet energia, toimitusvarmuuteen Euroopassa jo ennen Italian puheenjohtajakauden alkua. Italiassa tätä asiaa vietiin eteenpäin ministerikokouksessa G7-kokouksessa Roomassa toukokuun alussa. Euroopan unionin tasolla komission edusta on esitellyt strategian koskien energiaturvallisuutta, jossa myös on pohdittu mahdollisia vaikutuksia, joita tulisi Venäjän kaasuhanajen sulkemisesta ensi vuonna. Neuvosto, Euroopan neuvosto kesäkuussa aloitti keskustelun jäsenvaltioiden kanssa, jotta saataisiin aikaan listan konkreettisista toimista, joilla voidaan parantaa keskipitkällä aikavälillä energiaturvallisuutta. Tämän keskustelun tuloksista sitten äh, kerromme neuvost, Euroopan neuvoston puheenjohtajalle. E, uudistuvat energialähteet ja energiatehokkuus voivat vähentää Euro- ener- Euroopan energiariippuvuutta tai siis tuontiriippuvuutta. Ja kuitenkin kaasu on erittäin tärkeässä asemassa tässä välivaiheessa. Ja näin ollen äh, kaasun toimitusten takaaminen on absoluuttinen äh, prioriteetti hiilivetyjen tuotannon vähentyessä Euroopassa on siis hyödynnettävä ener- euro- eurooppalaista energia-alan ulkopolitiikkaa ja kehitettävä vakaita vahvoja suhteita nykyisten ja mahdollisten uusien toimittajien kanssa sekä kauttakulkumaiden kanssa. Infrastruktuurit ovat tärkeitä, niiden kautta voitaisiin eteläinen käytävä avata ja tuoda enemmän nesteytettyä maankaasua maa, niin, uskomme siihen, että Eurooppa voisi hyötyä globalisoituneista, paremmin toimivista äh, nesteytetyn maakaasun markkinoista. Italian puheenjohtajavaltio ja komissio ovat jo sopineet myös äh, eurovälimerivä suhteiden vahvistamisesta. Järjestämmekin 19. marraskuuta Roomassa tästä konferenssin ja äh, luotamme eteläisen välimerin ja Afrikan panoksiin tällä alalla. Ponnistelemme hiilestä irtautumisessa ja se ei onnistu ilman kunnollisia sisämarkkinoita. Euroopan neuvoston kokouksessa helmikuussa 2011 jo todettiin, että tavoitteeseen pitäisi päästä tähän vuoteen mennessä. 9. joulukuuta neuvoston kokouksessa haluamme esitellä päätelmät, jossa vielä todetaan, mitä on tehtävänä tällä alalla. Haluaisimme hyödyntää aikaisemman vaalikauden, aikaisemmalla vaalikaudella tehtyä työtä täällä parlamentissa. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman koskien niin, mm, energian sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa. Siinä todetaan, kuinka tärkeää on sähkömarkkinoiden kuluttajien aktiivinen ja tietoinen osallistuminen ja älykkäiden teknologien laaja käyttö. Neuvostossa pyrimme myös tunnistamaan ne alat, joilla on vielä työtä tehtävänä, jotta saadaan valmiiksi sisämarkkinat eh, sekä fyysisten infrastruktuurien osalta että myös eh, sääntelyn osalta eh, niin, että mahdollistetaan rajat ylittävä käyttö. Erityisesti on tärkeää lisätä yhteenliitettävyyden kapasiteettia ja vastakkaisvirtauksia ja hyödynnettävä Euroopan laajuista energiaverkkoja ja euro, verkkojen Eurooppa-välinettä. Euroopan unioni onkin laittanut 5 miljardia euroa energiainfrastruktuurin rakentamisen seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Tarvitaan kuitenkin 200 miljardia investointeja tällä alalla, eli, eli kyllä muitakin julkisia yksityisiä investointeja tarvitaan. Pyrimme siihen, että sisämarkkinoiden sääntelyä pannaan täysin ja hyväksytään nopeasti verkkosäännöt ja no, no, lisätään energian rajat ylittävää kauppaa ja tehdään näistä markkinoista paremmin toimivia jotta voitaisiin myös hätätilanteisiin nopeasti vastata. Meidän on myös hyödynnettävä hyviä esimerkkejä ja tehtävä parempaa alueellista yhteistyötä. Nyt haluaisin siirtyä puheenjohtajakauden prioriteetteihin kilpailukyvyn ja Euroopan teollisuuspolitiikan alalla. Nämä perustuvat maaliskuun ja kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksiin. Tärkeimmät tavoitteet koskevat sitä, että vahvistetaan teollisuuspolitiikan hallinnointia ja teollisuuspolitiikan yhdentämistä ja mukaanottamista kaikkiin Euroopan unionin politiikoihin, jotka jotenkin vaikuttavat kilpailukykyyn. Toisin sanoen kyseessä on valtavirtaistaminen. Nämä ovat kaksi asiaa, joita on käsitelty jo heinäkuussa epävirallisessa kokouksessa Milanossa siellä päästiin kolmeen merkittävään tulokseen koskien poliittisia tavoitteita, hallinnoinnin vahvistamista teollisuuspolitiikan alalla sekä valtavirtaistamista. Jotkut ministerit kannattivat sellaista poliittista tavoitetta, jonka mukaan äh, äh, teollisuuden äh, lisäarvo olisi 20 prosenttia BKT vuoteen 2020 mennessä. Puheenjohtaja valtio edistää, edistää keskusteluja aiheesta, jotta voitaisiin myös tarkistaa Eurooppa 2020-strategiaa niin, että tällainen tavoite otettaisiin mukaan. Milanossa epävirallisessa kokouksessa kävi ilmi, että ministerit ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että korkean tason kilpailukyky ja kasvuryhmä muutettaisiin pysyväksi ja jos sillä olisi valittu puheenjohtaja ja 18 kuukauden työohjelma, Italian puheenjohtajavaltiona tulee sekin seuraamaan tällaista keskustelua ja tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyneuvostoa. Sitten tämä toinen tavoite, joka koskee valtavirtaistamista niin, että teollisuus, teollisuuden prioriteetit olisivat ohjenuorana eh, eri politiikoille, jotka vaikuttavat Euroopan kilpailukykyyn ja, ja, ja pohjana eh, kilpailukykyyn vaikuttaville toimille. Milanossa jo sovittiin erilaisista hypoteeseista ja arvioitiin alakohtaisia lähestymistapoja, joissa huomioitaisiin myös yrityksen koko valtavirtaistamisen soveltaminen äh, tietyillä aloilla äh, on tärkeää, kun kyseessä on alat, joihin on komission taholta suunnattu toimia viime vuosina. Tämä voisi olla pohjana sille, että kehitetään metodologiaa, jota voidaan sitten monimutkaisempiin aloihin soveltaa. Milanon neuvoston kokouksessa päästiin konsensukseen, lähes yksimieliseen konsensukseen siitä, että välittömästi puutettaisiin siihen, millaisia vaikutuksia on Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle näillä viimeaikaisilla energia- ja ilmastopolitiikoilla, erityisesti energian kustannuksilla ja varsinkin aloilla, jotka käyttävät paljon energiaa. Kuten tiedetään, komissio on tästä lähestymistavasta yhtä mieltä ja se on jo pohjana tässä toimivuus, sääntelyn toimivuustarkistuksessa ja REFIT-ohjelmassa tietynä sektoreiden kumulatiivisten kustannusten arvioinnissa ja kilpailukykyarvioinnissa sekä järkevän sääntelyn strategian tarkistuksessa. Italia toivoo, että nämä Äh, tällaiset tiekartan tavoitteet ja tulokset, jotka tästä, joista olen puhunut, muodostavat syyskuun kilpailukykyneuvoston päätelmät ja sitten joulukuussa voidaan hyväksyä yleisemmät päätelmät teollisuuspolitiikasta ottaen huomioon myös Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva strateginen agenda Toinen tärkeä prioriteetti Italialle ovat eh, PK-yrityksiä suosivat politiikat eh, joulukuun neuvostossa ensimmäistä kertaa esitetään PK-yritysten edustajien eh, vuotuinen kertomus koskien PK-yrityksiä tukevaa aloitteen täytäntöpanoa. Kyseessä on tämä Small Business Act, SBA. Pyrimmekin kehit- kannustamaan keskustelua SBAsta niin, että saadaan komissiolle panoksia välineen tarkistamista varten 2015. Italia tavoitteena on toteuttaa sellaista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jossa huomioidaan tuotantojärjestelmän eri koko luokat ja hyödynnetään niitä vahvuuksia, joita on pienen skaalan tuotannosta ja puututaan kasvun ongelmiin ja pyritään paikkaamaan heikkouksia. Toivon vielä, haluaisin vielä lopuksi muistuttaa siitä, että Napolissa lokakuun alussa järjestetään kolmas vuotuinen PK-yritysten yleiskokous, jossa tulee, jonne tulee mukaan eurooppalaisia hallituksia, kansallisen ja alueellisen tason edustajia PK-yrityksistä, akateemista maailmasta ja mediasta 500 jäsentä yhteensä ja siellä keskustetaan SVLtä. Kiitän tästä huomiosta ja olen käytettävissä ne kysymyksiä varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Um... Oikein paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Yksi tärkeistä salkun aiheista on energia. Ja tiedämme, että minkälainen merkitys energialla juuri on. Ja nyt siirrymme aiheeseen televiestintä. Valtiosihteeri Antonelli Giacomelli. Hän on ammatiltaan journalisti. Hän tuntee lähetystoiminnan ja itsehallintokysymykset. Hän toimi myöskin Katon pormestarina ja erityisesti hän keskittyi energia- ja verkostokysymyksiin. Siitä ikään kuin ammatillinen toiminta Italian hallituksessa alkoi. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti olin vain kaupunkini varapormestari, mutta ehkäpä tulevaisuus tuo tämän vielä tullessaan. Kiitoksia äh, mahdollisuudesta äh, kertoa täällä Italian puheenjohtajakauden äh, näkemys prioriteeteista, joihin aiomme keskittyä tällä kaudella digiympäristön eh, kehittäminen on erittäin, strategin, sillä on erittäin strateginen merkitys Euroopan kasvulle ja työllisyydelle. Eh, nimenomaan Euroopan parlamentti teki eh, mietinnön, joka mm, nosti esiin sen, että ehm, tämän yhteinen digitaalimarkkinat, niillä on neljän prosentin merkitys sisämarkkinoille. Yhtenäiset digitaaliset markkinat kasvattaisivat 500 miljardilla, Euroopalla, miljardilla eurolla mm, tulee vuoteen 2020 mennessä. Tämä olisi kansalaisten edun mukaista. Siksi tarvitsemme yhtenäisiä digitaalisia markkinoita Euroopassa, mutta nyt tässä haluaisin siteerata äh, äh, pääministeri Rentsiä, kun hän puhui Digital venetsissä Venetsian kokouksessa. Eurooppa on poliittinen institutionaalinen äh, toimija, joka pystyy toimimaan yhteisesti myös digitaalisessa ympäristössä. Mm. Puheenjohtajavaltio on tässä helpottajana eri hallitusten eh, toimintojen välillä. Me nyt keskitymme kolmeen asiaan, yhtenäisiin digitaalisiin markkinoihin, eh, turvallisuuteen ja internetin pääsyyn. Eh, eli käsittelemme sitä, miten netin pääsee, netin saavutettavuuteen Puhumme myös internetin neutraaliudesta. Tämä on asia, joka on kehittynyt hyvin paljon sen jälkeen, kun sitä ensimmäisen kerran käsiteltiin. Amerikkalaisten tiedon annon jälkeen, joka on nyt avannut tien niin, että meillä on todellinen mahdollisuus saada aikaan yhteisymmärrys televiestintäyritysten ja niin kutsuttujen over-the-top-yritysten kanssa. Ja mahdollisuus yhdistää internetin neutraalius kilpailukykyyn mahdollisuuksien kanssa riippumatta lähtökohdista on tärkeää. Ja tärkeää on myös se, että internetillä ei ole pelkästään kaupallinen ulottuvuus vaan äh, että myös hallitukset äh, ja hallinnot pystyvät suojelemaan internettiä. Se on meille mahdollisuuksien äh, väline, se on yhteinen väline, jota ei pystytä jakamaan. Se pystyy takaamaan mahdollisuuden yksilöille ilmaista itseään, mutta se on myös kaupan keskus joten meidän tulisi välttää se, että tällaiset sopimukset suurten kaupallisten toimijoiden välillä estäisivät sen, että internet olisi tällainen mahdollisuuksien kenttä. Verkkovierailu on tietenkin myös asia, johon keskitymme kaudellamme. Parlamentti on asettanut suuret odotukset tälle ja haluaisimme poistaa äh, esteet äh, tiedon välitykseltä. Nämä eivät ole pelkästään virtuaalisia esteitä mm, Euroopan sisällä ja kuitenkin äh, meillä pitäisi olla mahdollisuus ylläpitää televiestintäyritysten investointeja infrastruktuureihin. Viestinnän turvallisuus on varmasti myös asia, johon keskitymme. Viime neuvostossa käytiin tärkeää keskustelua tästä asiasta ja oli hyvinkin erilaisia näkemyksiä eri hallitusten välillä, mutta yhte, mieltä oltiin siitä, että on tärkeää tehdä yhtenäinen edistysaskel Euroopassa tällä saralla. Tarvitsemme strategista yhteistyötä, meidän on luotava mahdollisuus myös operationaaliseen yhteistyöhön, ehkä tämä käy vain askel askeleelta, mutta siihen on suunnattava. Tämän lisäksi haluaisimme käsitellä internetin hallintoa, joka on erittäin merkittävä kysymys kansainvälisissä poliittisissa suhteissa ja myöskin sillä on merkitys Euroopan poliittiselle roolille näissä suhteissa. Milanossa järjestetään toinen ja kolmas lokakuuta tähän liittyen kokous. Sitten ikannin kehitys, sitä seuraamme myös. Me emme ajattele tällaista hallitusten verkkoa, vaan verkkoa, joka nostaa esiin vapauden ja mahdollisuudet. Meidän on kehitettävä ikania myönteisellä tavalla ja tässä on mielestäni tärkeää se, että saadaan aikaan suhde Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ja Euroopan täytyy tässä toimia yhtenäisenä. Tällä tavoin ikan voi vahvistua ja kehittyä. Ja lopuksi haluaisin vielä toivoa, että parlamentti, erityisesti tämä valiokunta, on halukas sitoutumaan kolmen päädirektiivin eteenpäin viemiseen. Tämä ei niinkään liity siihen, että onko puheenjohtajuuskausi menestyksekäs tai joku henkilö menestyksekäs, vaan tällä tavoin Euroopasta voi tulla todellinen poliittinen toimija. Kiitoksia. Uh, now we go to... kiitoksia. Ja nyt pääsemme yleiskeskusteluun. Ja en niin millään kolmen minuutin puheenvuorot koordinaattoreille. EPP-ryhmän puolesta Antonio Tajani. Ministro, signor sottosegretario, abbiamo apprezzato. Kiitoksia puheenjohtaja, ja hyvä ministeri, hyvä val- valtio- valtiosihteeri. Olemme äh, tietenkin tietoisia tästä äh, kannasta nyt, mm, nyt on kyseessä se, että täytäntö pannaan maaliskuun Euroopan neuvoston päätelmät. Sittenhän tuli tämä teollisuuden alan sopimus, joka on meidänkin poliittisella puolella ollut tärkeä. On tärkeää, että saavutetaan tämä 20 prosenttia lisäarvoa. Tarvitaan todellista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jonka kautta tähän tavoitteeseen päästään. On aivan selvää, että energiakustannukset on yksi tärkeimmistä aiheista. Teollisuuspolitiikkaa ei voida tehdä, jos meillä ei ole merkittäviä toimia, joilla vähennetään näitä kustannuksia, jotka ovat vaarassa johtaa siihen, että Ukrainan kriisin myötä ja Pohjois-Afrikan kriisin myötä vaan pahentavat tilannetta olisi tärkeää todella näistä selkauksista päästä irti. Hiilivuoto on tärkeä huolen, mutta on selvää myös, että teollisuuspolitiikka edellyttää maltillista lähestymistä tapaa koskien ilmastonmuutosten torjumista. Tarvitaan tavoitteita, joihin voidaan päässä, erityisesti ETS-toimet saattavat vahingoittaa teollisuuden kilpailukykyä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä sanoi valtiosihteeri Giacomelli koskien eh, digitaalista yhtenäismarkkinaa. Sehän on kilpailukyky vaikuttava väline myös teollisuuden alalla ja se tuo mm, laadukkaita työpaikkoja. onko aloitteita, joilla voidaan parantaa eh, digitaalisen mark- markkinoiden kilpailukykyä niin, että mahdollistetaan, että myös eurooppalaiset pääsevät näiden markkinoilla amerikkalaisten ja japanilaisten rinnalle. myyden on pyrittävä helpottamaan eurooppalaisen teollisuuden tilannetta ja mahdollistettava yhtenäiset kilpailuolosuhteet. Ministeri puhui tästä no, kilpailukykytarkastuksesta. On tärkeää, että sellainen tehdään koskien jokaista lainsäädäntöehdotusta, jolla on vaikutuksia teollisuuspolitiikkaan. Mielestäni on aivan välttämätöntä antaa lisää toimivaltuuksia kilpailukykyneuvostolle ja toivon, että Italian kaudella voidaan saada aikaan todellinen teollisuusneuvosto, joka voisi olla tällainen toinen pila, pilari ECOFIN neuvoston rinnalla. Minun mielestäni tästä puheenvuorosta puuttuu yksi asia, nimittäin yritysten vaikeudet saada lainaa, erityisesti koskien pk-yrityksiä, tarvitaan voimakkaampia toimia. Neuvoston taholta valitettavasti olemme nyt huomanneet, että vuonna 2015 talousarvioon neuvoston ehdotuksessa on leikattu osittain niitä määrärahoja, jotka koskevat teollisuuspolitiikkaa ja pk-yritysten tukemista. Tänä päivänä tässä valiokunnassa on äänestetty eh, sen puolesta, että palautetaan eh, rahoitus eh, yrityksille ja reaalitaloudelle. Emme voi kuvitella, että voitamme kriisin niin, että teemme hallaa reaalitaloudelle. Siellähän, sieltä syntyvät työpaikat. Siksi vaadimme, että Italian puheenjohtajavaltiona toimii voimakkaasti niin, että talousarvio palautetaan ennalleen. Ilman teollisuutta, ilman pk-yrityksiä me emme pääse kriisistä yli, me emme saa luotua sosiaalista mark- taloutta, joka on meille tärkeä. Speaker. Paljon kiitoksia. Seuraavana valiokuntamme varapuheenjohtaja Toijer. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Italian puheenjohtajuuskauden edustajia heidän läsnäolostaan ja heidän alustuksistaan ja heidän työstään. Ja äh, kovasti arvostan äh, näitä prioriteetteja, joita, jotka he nostivat esiin, mutta myöskin heidän halukkuudestaan käydä vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa koko puheenjohtajuuskauden aikana. Voimme viedä eteenpäin avoimia kysymyksiä ja vahvistaa toimintaa näillä sektoreilta haluan keskittyä ainoastaan ministeri Kuidin, koska muista asioista puhuvat myös muut edustajat. Eräs asia, joka, josta olemme kaikki samaa mieltä. Haluamme kaikki, että teollisuuspolitiikka kehittyy selkeämmin, mutta jotta tämä tapahtuisi Euroopan tasolla, niin silloin meidän täytyy vahvistaa hallinnointivälineitä vaikuttaa siltä, että kilpailukykyneuvoston sisällä teollisuuspolitiikalla on hyvin vähän tilaa. Kilpailukyky on ehto ja vaatimus, mutta teollisuuspolitiikka on tavoite. Ja jos näissä korkean tason ja valtavirtaistamisryhmissä pohdittaisiin sitä, että kilpailu kykypolitiikkaa on uudistettava Euroopassa, koska kilpailukyky Euroopan sisällä ei takaa meille kasvua, vaan meidän täytyy ehkä ennemminkin pohtia kilpailukykyä ähm, ulospäin äh, Euroopan ulkopuolelle päin. Ja äh, tähän liittyy teollisuuspolitiikka joten näitä asioita tulisi käsitellä. Ja sitten haluaisin vielä sanoa erään äh, asian tästä 20 prosentin äh, BKT-tavoitteesta. Äh, Euroopassa on ollut useita yhteisiä tavoitteita vuosien varrella, mutta meillä ei ollut riittäviä välineitä. Nytkin tarvitsemme riittäviä välineitä, hyvin konkreettisia välineitä. Minä luotan siihen, että Italian puheenjohtuskaudella ollaan konkreettisia, puhutaan vähän, mutta luodaan konkreettisia välineitä. Ähm, sitten äh, lainan saanti pankeista. Jonkun äh, BKT komissiosta on sanottava, äh, että pankkien on annettava teollisuudelle näitä lainoja, investointeja, ei pelkästään lainoja. Mistä investointeja saadaan? Julkisia ja yksityisiä investointeja me tarvitsemme myös julkisia eh, investointeja tutkimukseen. Meillä on, pelkäämme jotenkin siitä puhumista, mutta jo nyt eh, mm, neuvosto voisi tehdä asialle jotain, vaikka komissiota ei vielä olekaan, uutta komissiota. Myös mm, mitä tulee erilaisiin vipuvaikutusta tuoviin välineisiin, Äh, Italian puheenjohtajuuskaudella puhutaan myös ensi vuoden budjetista. Tarvitaan tällaisia äh, välineitä, joilla voidaan äh, saada käyttöön yksityistä pääomaa, jota jossain varmaan on täällä Euroopassa, lähtien julkisesta pääomasta. Ja Italian puheenjohtajuuskauden täytyisi päästä askel eteenpäin myöskin horisontti 2020 ohjelmassa, koska me sanomme, että Euroopassa tutkimuksen tulisi olla ensimmäisellä sijalla. Olen nyt hiukan, <laughs> hiukan mennyt yli puheenaikani. Niin kiitän kärsivällisyydestä. Oikein paljon kiitoksia edustaja Toja. Seuraavana ECRn puolesta edustaja Kovalczyk. Can I speak in my uh, mother tongue? Oikein paljon kiitoksia. Saamme puhua äidinkieltäni. Będzie wolno. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat ministerit, saanen kiittää teitä näistä kattavista selvityksistä ja minä haluan toivottaa teille kaikkea onnea ja menestystä näissä tehtävissänne. Viittasitte Eurooppa 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Viittasitte puheessanne myöskin muihin kysymyksiin. Ja nyt kysyisinkin teiltä, miten näihin haasteisiin voidaan vastata ilmeisesti vain venäläistä ja libyalaista kaasua käyttäen mutta me tiedämme, että näissä maissa on, valitsevat erittäin epävakaat olosuhteet, erityisesti talven kynnyksellä meidän kannattaa pitää tämä mielessä. Pitäisikö meidän siis panostaa enemmän Libyan tai niin Afrikan kaasuun energiahuollon turvaamiseksi? Miten meidän pitäisi ratkaista tilanne? talous ei ole tältä osin kilpailukykyinen suhteessa yhdysvaltalaisiin ystäviimme, joten milloin saamme aikaiseksi kilpailukyvyn, eli että löytäisimme ratkaisuja tähän ongelmaan. Ja kunhan EU on kilpailukykyinen tällaista kaasua käyttäen, niin mitä sitten tehdään liuskekaasun suhteen? Miten te suhtaudutte liuskekaasuun ja säröttämiseen? ja siihen, että liuskekaasua ylipäätään käytettäisiin hyväksi. Onko tämä teidän näkökulmastanne katsottuna laisinkaan tärkeä asia? Ja mitä tulee sitten IT-markkinoihin, niin arvoisa ministeri, viittasitte neljään kysymykseen. Yksi niistä liittyy internetin hallinnointiin. Tähän liittyen yksi kommentti edellisellä parlamentaarisella kaudella keskustelimme akta-sopimuksesta. Se aiheutti melko kiivasta keskustelua täällä parlamentissa ja nyt kuulisimmekin mielellämme teiltä lyösti ytimekkäästi, mitä aiotte tehdä internetin hallinnoinnin suhteen? Peterson. Kiitoksia. Seuraavana komitean valiokunnan varapuheenjohtaja liberaalien puolesta. Olkaa hyvä, edustaja Petersen. Swift. Kiitoksia, kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella Italian valtion kanssa tänään. Olin oikein iloinen, kun kuulin näistä huomioista. Ne ei vähiten koskien internetiä, vai verkkovierailu, internetin hallinnointia, erityisesti huomiot, jotka koskevat verkon neutraaliutta mielestäni meille on hyvin tärkeää muistaa se, että internet luotiin avoimeksi foorumiksi ja nyt on todellista taistelua käyty viime vuosina niin, että se myös säilyisi sellaisena. Todella annan tuonne tunnustusta ja mm, todella pyydän, että pitäkää tämä taistelu mielessänne ja käykää sitä missä vain mahdollista niin, että voimme pitää internetin avoimena foorumina Kysymykseni koskevat energiasektoria. Kuulin paljon hyvää puhetta koskien uusiutuvien energialähteiden tarpeesta ja tarpeesta lisätä energiatehokkuutta, mutta jos vain mahdollista, haluaisin vähän täsmällisempää, spesifimpää. Mitä tämä merkitsee koskien erityistavoitteita, kun tällaisia neuvotteluja tulevina kuukausina käydään. Aiotteko mm, pyrkiä vielä korkeampiin tavoitteisiin uusiutuvien energialähteiden käytön ja, ja energiatehokkuuden osalta. Tietenkin, että tämä on vaikeaa, mutta minusta on tärkeää, että meillä on vaikutelma siitä, mihin Euro- Italia puheenjohtajavaltiona meitä on johtamassa. Kiitoksia. Kiitoksia todella näistä huomioista. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, Seuraan edustaja Lopes Guen nimissä, olkaa hyvä. Ah, gracias. Buenas tardes y gracias. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kunnianhimoisia tavoitteita on asetettu, mutta vaikuttaa siltä, että todellisuus kulkee omia teitään. On aika vaikeaa tavoitt- saavuttaa 20 prosentin tavoitetta koskien niin teollisuuden tuotteita BKT, kun olemme nähneet, että kriisin aikoina juuri BKT on vähentynyt ja uudelleen teollistamiseen suunnatut budjetit ovat täysin riittämättömiä. Aikaisemmissa talousarvioissa jo näemme, kuinka riittämätön on, riittämättömiä ovat määrärahat uudelleen teollistamiselle. Näyttää siltä, että ollaan menty aivan toiseen suuntaan tietyissä maissa Euroopassa siellähän on nimenomaan purettu teollisuutta eikä ole panostettu vahvan teollisuuden puolesta. Tarvitaan investointeja infrastruktuuriin, tämä on selvää, mutta niiden on oltava julkisia investointeja, kun toisen tyyppisiä investointeja ei ole. Tämän lisäksi julkisen sektorin olisi Eh, kannustettava niin muitakin sijoituksia ja investointeja infrastruktuuriin. Sitten asioita ei mainittu täällä, joka menee tämän valiokunnan toimivaltuuksien ulkopuolelle koskee veroalan harmonisointia yritysveron osalta. Muussa tapauksessa on hyvin vaikea saavuttaa kasvu- ja työllisyystavoitteet, ellei täysin mahdotontakin, ellei sitten niin, että synnytetyt työpaikat, erityisesti etelässä, ovat vain huonolaatuisia ja väliaikaisia, jotka edellyttävät vähän koulutusta ja ne lisäävät vain entistä enel, entisestäänkin köyhyyden määrää Euroopan unionin kansallisten keskuudessa. Sitten ilmastonmuutoksesta ja hiilestä irtautumisesta haluaisin korostaa sitä, että tarvitaan kestävää teollisuuspolitiikkaa ja haluaisin antaa esimerkin. Es- espanjalaista yrityksestä Agasista. Se on yritys, joka osittain perustettiin eurooppalaisilla varoilla. Se on pioneeri innovoinnin alueella. Se muuttaa hiilijätteet ja muut energiapitoiset ja saastuttavat materiaalit puhtaaksi energiaksi. Mutta se tuhoutuu syyskuussa, koska Espanjan Hallitus on todennut, että uudistuvat energialähteet eivät ole prioriteetti. Miten Euroopan unioni voi toimia niin, että jäsenvaltiot ottaisi prioriteetteiksi eh, esimerkiksi nimenomaan nämä uudistuvat energialähteet. Tämä tyyppiset ener- yritykset ovat juuri niitä, joihin meidän olisi panostettava. Sieltä tulee laadukkaita eh, työpaikkoja, nämä ovat kestäviä teollisuuden työpaikkoja, jotka perustuvat uudistuville energialähteille. Olisi erittäin tärkeää tässä valiokunnassa eh, tehtäisiin työtä niin, että tulevien 18 kuukauden aikana, kun yhteistä toimintaa joka tapauksessa on, olisi oikein myönteistä, että otetaan sen huomioon ehdotus, joka koskee uh, uudelleen teollistamista tuossa EAYssä, eh, e Euroopan ammatti yhdistysjärjestössä, jossa puhutaan laadukasta työpaikasta ja kestävistä työpaikasta tuleviksi kymmeneksi vuodeksi. Kiitos. Madame, mis... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Eriksson vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. I, I, um... Uh, kiitoksia. Minä haluaisin sanoa kiitoksia oikein paljon Italian puheenjohtajavaltiolle ja Kiitoksia siitä, että kerroitte meille, mitkä prioriteettimme ovat seuraavalle puolivuotiskaudelle. Te nostatte esiin erittäin tärkeitä kysymyksiä liittyen energiaturvallisuuteen ja myöskin PK-yrityksiin. Ja haluaisin sanoa, että olisi vielä vieläkin parempi, jos voisitte myös osoittaa, minkälaisiin konkreettisiin toimiin haluatte ryhtyä energiaturvallisuuden alalla, kun nyt näemme, mitä ongelmia meillä Euroopassa on. Miten ryhdymme tällaisiin toimiin ja mitä Euroopan unioni voi tehdä auttaakseen unionin maita parantamaan energiaturvallisuuttaan ja kehittämään uusiutuvia energiamuotoja ja energiatehokkuutta paremmin kuin mitä tähän mennessä on tehty, jotta voisimme saavuttaa tavoitteemme. Ja vielä eräs asia, jonka haluaisin sanoa. Minä haluaisin nähdä yhtenä prioriteettina myös korruption torjumisen Korruptio on yksi suurimmista ongelmista Euroopassa, joka on eh, nostettava esiin tulevina vuosina, jos haluamme parantaa taloudellista eh, tilannettamme. Ja Italia on varmaan eh, hyvä maa tätä asiaa käsittelemään. Kiitos. Sitten edustaja Tamburano EFDD nimissä. Kiitoksia hyvä ministeri tästä kaunista puheesta mitä tulee energiaturvallisuuden strategiaan viime 30. heinäkuuta Italia Rentsin johdolla antoi kiinalaisille yrityksille 35 prosenttia osuuksista Kyseessä on State Grid Corporation of China niminen yritys, joka on Kiinan hallituksen omistuksessa. Se, sillä on nyt omistusosuuksia koskien kansallista kaasu- ja sähköverkkoa. Tästä seurauksena Kiinan hallituksella tulee olemaan vahva veto-oikeus Italian verkostossa ja myös koskien tulevia yhteenliitäntöjä e, ja Pohjois-Afrikan ja kaasutoimituksia koskien myös. Kaikki tämä tapahtui ilman, että kansalaisille olisi tästä kerrottu. Tällaiset valtavat mahdollisuudet myytiin puolitoista miljardilla eurolla yhdessä kylpylässä yhtenä iltapäivänä. Strategisia kansallisia voimavaroja näin myydään helposti. Mitä tapahtuu, kun nyt osittain nämä varat kuuluvat yhteisön ulkopuoliselle taholle. Onko tästä ilmoitettu komissiolle ja millä tavalla komissio on sitä mahdollisesti arvioinut? Haluaisin tähän vielä lisätään koskien siirtymistä uudistuvien energialähteisiin. Rensin hallitus on hiljattain hyväksynyt asetuksen, jolla on leikattu aurinkosähkön käyttöä ja myös takautuvasti poistanut tätä koskevia tukia. Tämä vaikuttaa vahvasti uusiutuvien energialähteiden käyttöön raho- monien yritysten rahoitussuunnitelmat ovat näin heittäneet häränpyllyä. Yritykset ja perheet ovat investoineet uskoen, uskoen uusiutuviin, en, uusiutuvan energiaan. Kuitenkin meillä on tämä ilmastopaketti 2020 ja 2030 tulossa. Miten tämä tällainen on mahdollista? For your intervention. Paljon kiitoksia nyt toivoisimme, että arvoisa ministeri ja valtiosihteeri vastaisivat näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän vastata äh, kaikkiin kysymyksiin äh, toivottavasti lyhyesti. Edustaja Tajani, olen samaa mieltä. Äh, kanssanne puheenjohtaja valtiona aiomme jatkaa ähm, ne, maaliskuun neuvoston kokouksen suosituksia. Me yritämme äh, saada aikaan vuoropuhelua äh, yhteensopivuudesta. Tämä on tavoite. Se ei tietenkin voi olla sitova tavoite, mutta jollain lailla sen täytyy olla asia, jota kaikkien on tavoiteltava. Se on poliittisesti merkittävä Tästä asiasta siis käydään keskustelua. Ja ähm, eri tahot eivät ole samanmielisiä. Ähm, tämä 20 prosentin tavoite on kuitenkin puheenjohtajavaltiolle äh, tavoite, jota me tuemme ja edistämme. Sitten äh, Energiakustannukset, tietenkin me puheenjohtajavaltiomme olemme sitä mieltä, että nämä tavoitteet, jotka on jo määritelty, ovat sellaisia, niitä täytyy tukea, 40 prosenttia, 27 prosenttia uusiutuvia, komissio on antanut tiedonannon energiatehokkuudesta, joka ottaa käyttöön lisää äh, tavoitteen 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Me puheenjohtajavaltiona tietenkin tuemme tätä ja äh, teemme kaikkemme, jotta voisimme äh, päästä mm, Ähm, eteenpäin näiden kolmen tavoitteen äh, kohdalla, jotka ovat tietenkin haasteellisia tavoitteita. Odotamme, että komissio tekisi ehdotuksia liittyen eri äh, sektoreihin, jotka kärsivät erityisesti tästä kilpailuista. Äh, ja sitten voisimme arvioida niiden panosta ja miten voisimme nämä tämän hiilivuotokysymyksen ja nämä yritykset, jotka erityisesti tästä kärsivät. Sitten edustaja Toija, kilpailukyky neuvosto. Kiitän myös Kreikan puheenjohtajavaltio, joka on tämän työn aloittanut. Meillä oli epävirallinen kokous Milanossa vähän aikaa sitten, jossa tuli ilmi, että ollaan laajasti samaa mieltä siitä, että on vahvistettu vaikuttava kilpailukyky neuvoston vaikutusvaltaa ja me tulemme tekemään työtä tämän eteen. Ja yritämme tietenkin myös vahvistaa tätä korkean tason ryhmää tarkoituksena on tehdä siitä tällainen tekninen väline, joka auttaa meitä tässä valtavirtaistamisessa niin, että nähdään millaisia vaikutuksia esimerkiksi ilmasto- ja energiapaketilla on, ei pelkästään talouteen, vaan myöskin mikrotalouteen. Tekin puhuitte tästä 20 prosentin tavoitteesta. Varmasti riittää tämä vastaus, jonka annoin edustaja Tajanille. Sitten PK-yrityksistä tietenkin meidän täytyy puheenjohtajavaltiona yrittää vielä edistää keskustelua PK-yritysten tilanteesta, mitä tulee lainansaantuun, kasvuun, meidän tulisi tukea paremmin pk-yritysten kasvuyrityksiä. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että joitakin välineitä meillä on jo, mutta puheenjohtajavaltiona meidän täytyisi kannustaa näiden välineiden käyttöön, jotta jotta saisimme aikaan enemmän investointeja. Sitten edustaja Kropajeric vastaus tähän ähm, hiilen käytön vähentämiseen. Äh, tietenkin Italian äh, puheenjohtajavaltio tulee jatkossakin tukemaan tätä äh, hiilestä luopumisesta vielä Eurooppa tarvitsee kaasua. Mainitsitte tämän geopoliittisen tilanteen, joka on erittäin huolestuttava. Puheenjohtajavaltio tulee toimimaan. On aivan selvää, että meidän täytyy Euroopassa yrittää keskipitkän aikavälin tavoite saavuttaa, nimittäin energia turvallisuus ja olemassa olevien infrastruktuurien käytön maksimointi ja myöskin varastoinnin maksimointi silloin, kun se on mahdollista ja hyödyntää olemassa olevia äm, yhteysputkia ja myöskin tätä takaisin virtausta ja yleisemminkin on keskusteltava infrastruktuureiden niiden vahvistamisesta ja mm, niiden parantamisesta verkkojen ja yhteysputkien parantamisesta. Äh, se on erittäin merkittävää. Liuskekaasu, jonka mainitsette, se on valinta, joka Euroopassa äh, jokainen jäsenvaltio äh, tekee yksin, riippuen myös siitä, millaisia mm, resursseja heillä on itsellään käytössään. Tietenkin täytyy noudattaa kaikkia ähm, sääntöjä, jotka liittyvät ympäristön suojeluun, mutta niissä puitteissa jokainen jäsenvaltio voi luoda sen energiasekoituksen, joka sille parhaiten sopii. Sitten edustaja Petersen varmaan osittain jo vastasinkin näihin kysymyksiin, mitä tulee uusiutuvien energiamuotojen vaihtoehtojen ta- käytön lisäämisen tavoitteisiin, energiatehokkuuteen. Olemme tietenkin samaa mieltä ja tuemme niitä tavoitteita, joita meillä jo on tämä 40 prosenttia ja 27 prosenttia uusiutuvia energiamuontoja ja sitten myöskin energiatehokkuuden tavoitte. Tuemme täysin näitä tavoitteita ja meidän täytyy myös yrittää käyttää puheenjohtajan valtiona tehdä parhaamme, jotta nämä hyvinkin haastavat tavoitteet voidaan saavuttaa. Vielä on työtä tehtävänä. Ja sitten edustaja Lopes varmaan osittain jo vastasinkin teidän kysymyksenne ehkäpä tämä verotuksen harmonisointi, se ei ole tietenkään minun toimivaltuuksissani. Tämä on kuitenkin kysymys, johon ehkä paremmin voisivat vastata kollegani valtiovarainministeriöstä, mutta tämä on varmasti tärkeä aihe. Se vaikuttaa tietenkin kilpailukykyyn ja kasvuun teollisuudessa Euroopassa sitten julkiset investoinnit. Tämä on varmasti yksi prioriteeteistamme puheenjohtajuuskaudellamme. Yritämme viedä kaikkia välineitä tällä alalla eteenpäin mahdollisimman paljon kaudellamme. Ja äh, meidän tulee tietenkin tukea kaikkia julkisia investointeja Euroopassa. Edustaja Eriksson, tässäkin puhuttiin ainakin kysymyksessään energiaturvallisuudesta, äh, stressitesteistä, joita äh, juuri nyt järjestetään, koska komissio pyysi kaikilta jäsenvaltioilta tuomaan panoksensa ja tekemään tällaisen stressitestin siltä varalta, että että ähm, energian saanti keskeytyy. Tässähän siis olen jo vastannut. Edustaja Tamburanu, te nostitte esiin kysymyksiä, jotka äh, ovat äh, ennemminkin Italian sisäisiä, kuten varmasti tiedätte. Ehkä voin vastata teille jossain toisessa yhteydessä. Tämä nyt ei varmaan ole se oikea paikka siihen. Haluan vain sanoa, että se mitä Italiassa on äh, tehty esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen suhteen, niin tämä ei nyt ei kuitenkaan ole paikka vastata näihin Italian sisäisiin kysymyksiin. Olemme täällä eri tehtävissä. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa ministeri. Ja seuraavana puheenvuoro valtiosihteerille. Intervento di Mr. Tajani. Niin, edustaja Tajanin puheenvuorosta. Hän oli huolissaan Euroopan teollisuuden takeista. Tämä juuri onkin yksi tärkeimmistä asioista, joka kuuluu tavoitteisiin. Me todellakin haluamme taata verkon neutraalius, periaatteen ja tasavertaiset kilpailuolosuhteet riippumatta siitä, minkä tyyppisellä foorumilla toimitaan. Tästähän on vain kaksi mahdollisuutta. Joko jätetään markkinatoimijoiden tehtäväksi löytää tasapaino. Suuntaushan on se, että voimakkaammat toimijat tässä pääsevät voitolle tai sitten on tämä vaihtoehto, johon me luotamme, jonka mukaan kansainväliset instituutiot pyrkivät määrittelemään pelikentän ja sen säännöt. Sitten edustaja Rovacicin puheenvuorosta internetin hallinnosta. Haluaisimme välttää riskit, joita tästä mainitsemastani sopimuksesta koituu. Tämä lähestymistapa on lähinnä kansalaisista käsin pikemminkin kuin yrityksistä lähinnä tässä ajatellen, ajattelen internetissä tehtyjä rikkomuksia tai tekijänoikeuksia tai muita epäasiallisia käyttöjä. Olisi aina lähdettävä kansalaisen yksittäisen käyttäjän lähtökohdista Tietenkin toinen riski, joka on vältettävä, koskee sitä, että vältettäisiin eh, yksityisyyteen puuttuminen liiallisesti. Joku on sanonut, että internet on ikään kuin oman itsen projekti. Jos näin on, niin voidaan ajatella, että tällaisen, tällainen viestintäväline ei pitäisi tulla maksetuksi omien oikeuksien ja yksityisyyden kustannuksella – Näissä asioissa olen vakuuttunut siitä, että internetin hallinnointia ei voida antaa ainoastaan kaupallisiin käsiin, vaan on aivan selvää, että tarvitaan myös institutionaalista vastuuta ja toimintaa. Siksi viittasin tähän eri sidosryhmien väliseen hallinnointiin, joka, johon Sao Paulussakin viitattiin. Se olisi mahdollinen malli Ikanille Eri maat ja eri Euroopan hallitukset ovat näillä linjoilla. Haluaisin kiittää herra Petersenin kaunista sanoista. Ajatus internetistä avoimena foorumina, mm, mahdollisuuksien kenttänä, vapa- vapauksien ilmaisukenttänä ja paikkana, jonka kautta voidaan myös yritystoimintaa harjoittaa. Me Pyrimme ja toivomme sitä, että internet pysyisi avoimena foorumina ja hyvin vahvasti voitaisiin samanaikaisesti valvoa henkilöiden ja eri tahojen oikeuksia. Ainoastaan turvallinen, vapaa ja avoin verkko voi olla sellainen paikka, johon me pyrimme ja johon olemme tutustuneet. Thank you very much for your answer. Paljon kiitoksia näistä vastauksista. Näin siirrymme toiseen puheenvuorokierrokseen. Kollega Buonando saa ensimmäisenä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri Kudille. Haluaisin sanoa, meidän tulisi auttaa pieniä, jos autamme monia pieniä, äh, jotka luovat ison kokonaisuuden, on aivan äh, sama kuin jos auttaisimme suuria yrityksiä, mutta Eurooppa on keskittynyt suurten auttamiseen eikä pienten yritysten auttamiseen viime vuosina. Puhuitte kunnianhimoisesta tavoitteista, äh, sen sanoitte ennen, sanoitte nytkin, sanoitte tulevaisuudessa tulokset ovat kuitenkin epäonnistuneita, ehkä täytyisi jotain muuta muuttaa. Puhuit energiapolitiikasta, mutta jos teillä on tällainen tällainen hullu suhde Venäjän kanssa, niin ehdottaisin, että seuraavaksi talveksi jaatte Euroopan kansalaiset satoja tuhansia makuupusseja, koska muuten meillä tulee, ole, meillä tulee todennäköisesti olemaan kylmä. Puhuitte PK-yrityksistä. Minä olen ollut Napolissa monta kertaa. Siellä saa hyvää pizzaa, siellä on mm, paljon kulttuuria, kaunis meri. Mutta jos puhutte PK-yrityksistä, miten te pystytte eh, järjestämään eh, kokouksen, jossa puhutaan hiihtokeskuksista tai eh, sienten poiminnasta, ei Napoli, tämä liity Napoliin. Ehkä olette pankkiirien ystäviä, ettekä tee mitään, jotta ne pankit, jotka saavat BKTlta 0,25 prosentilla rahaa, antavat nämä 10-15 prosentin korolla, lainavat nämä rahat PK-yrityksille. Teidän pitäisi pakottaa ö, pankit ö, lainaamaan maksimissaan kolmen prosentin korolla, mutta te pelkäätte pankkeja, siksi ette tee mitään. Anteeksi ö, puheenjohtaja, ö, haluaisin päättää puheenvuoroni puheenjohtaja. Kiitän ö, ö, ja toivon, että että puheissanne on totuuden häiväkin, koska Eurooppa ö, kastroi nyt itseään ja se on teidän syynne. Oikein paljon kiitoksia. Pyytäisin, että puhutte maksimissaan puolitoista minuuttia, sillä meillä on vielä 14-15 puheenvuoropyyntöä pidempiä puheenvuoroja varten. Meillä ei ole aikaa. Kollega Jok. Suut ääne kurtista, että ministerassani alam úr, köszönöm Puheenjohtaja. Megnyugvással Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset meidän vierailijoillemme näistä alustuksista. Olen erittäin iloinen siitä puheenjohtajavaltion Italian ohjelmassa korostetaan myöskin energiaturvallisuutta. Kriisit ovat osoittaneet, että Euroopalla on energiaan liittyen ongelmia, ja vuosina 2006-2009 energiahuolto oli puutteellinen. Me teimme jonkin verran töitä, mutta paljon työtä on vielä edessä. Eri verkostot on linkitettävä toisiinsa. Tärkeitä hankkeita on olemassa, joita täytyy tukea. Ja toimintamahdollisuuksia täytyy parantaa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, mutta yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että avaamme uusia Eurooppaa hyödyntäviä energiahuoltoväyliä. Minkälaisia energianlähteitä voidaan käyttää niissä maissa, joissa tilanne on pahin mahdollinen nesteytetty kaasu on yksi mahdollisuus, mutta me tiedämme, että kaikkia varoja ei ole vielä riittävän tehokkaasti käytetty hyväksi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Thank you, Madam Minister, for good... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri hyvästä esityksestä. Teillä on suuri vastuu, erityisesti energia-alalla kohtaamme useita vaikeita tehtäviä. Meidän on varmistettava, että meillä on energiaa teollisuudelle ja kaikille kotitalouksille. Ilmastonmuutos uhkaa. Meillä on uusi tilanne energiaturvallisuudessa liittyen Venäjään. Kaikki nämä eri kysymykset, myöskin jatkuva taloudellinen kriisi on otettava huomioon. Eurooppa on myös hyvin jakautunut, kun puhutaan energiasta. Minä tulen Ruotsista ja meillä on yrityksestä vastaava ministeri, joka puhuu energiajärjestelmästä, joka perustuu siis sataprosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin. Tämä on minun puolueeni tavoite ja siitä on tulossa myös koko poliittisen keskustelun tavoite Ruotsissa. Mitä voimme tehdä? Mitä puheenjohtajavaltio voi tehdä, jotta voitaisiin rakentaa siltaa? kattoja eh, eri näkemysten välille eh, täällä Euroopassa. Eh, keskustelu täällä parlamentissa on hyvin erilaista kuin muissa maissa. Täällä puhutaan hyvin paljon liuskekaasusta ja öljystä. Mm, kuitenkin uutta kasvua ja työllisyyttä voi tulla myös uusiutuvien energioiden sektorilta. Kiitoksia seuraavalle edustaja Karins. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Minulla olisi seuraava kysymys. Mainitsitte, että energia, turvallisuus ja hiilestä irtautuminen ovat hyvin tärkeitä, mutta kun katsotaan tilannetta Euroopassa kokonaisuudessaan tänä päivänä vaikuttaa siltä, että ne ovat oikeastaan vastakkaisia, koska monissa niin, jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, eri hiilestä irtautuminen merkitsee välttämättä maakaasun käytön lisäämistä ja tämä taas merkitsee sitä, että lisätään tuontia Venäjältä ja tämähän on yhä volatiilimpi suunta. Muille Euroopan osalle se merkitsee, että Pohjois-Afrikasta tuonti lisääntyy. Sekin on aika volatiilia aluetta. Miten siis nyt eh, ehdotatte, että tämä, tästä mahdottomasta tehtävästä selvitään? Yhtäältä on siis, tarvitaan vähän hiilistä, hiilistä irtautumiseen vähän löysempiä tavoitteita, tai sitten on painostettava hyvin voimakkaasti niin, että löydetään, että saadaan investointia infrastruktuurien varten niille alueille, joilla on ainoastaan yksi vaihtoehto energiantuonnella, joka tulee epävakalta alueelta jompikumpi vaihtoehto on pakko ottaa. Minä tietenkin kehottaisin, että pyrittäisiin siihen, että saataisiin rahoitus paikalleen ja saataisiin infrastruktuurit paikoilleen niin, että voisimme todella vähentää riippuvuutta niistä alueista, jotka ovat hyvin epävakaita, mikäli haluamme todella pitää kiinni tästä hiilestä irtautumisesta. Mr. Sir, thank you very much for your Kiitokset arvoisa ministeri ja valtiosihteeri. Oikein paljon kiitoksia näistä alustuksista. Olen aivan täysin samoilla linjoilla kanssanne sen suhteen, että meidän täytyy nyt nopeuttaa työ, työtä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Nyt olen, täällä olemme keskustelleet Enisasta ja tämän viraston tulevaisuudesta. Ja kysyisinkin edustaja Giacomelliltä NIS-direktiivin liittyen, koska sen tarkoituksena on lisätä hallitus- ja yksityissektorin tasolla tietoturvallisuuden tasoa. Me olemme kuulleet sanottavan, että jotkut jäsenvaltiot tulkitsevat tilanteen siten, että tässä yritetään että haluttaisiin vain ainoastaan rajoittaa toimet strategisen tason keskusteluihin. Jäsenvaltioiden täytyy tietenkin strategisista asioista keskustella ja vaihtaa parhaita käytänteitä, mutta yhtä lailla tärkeää on varmistaa, että tämä yhteistyö tapahtuu teknisellä ja toiminnallisella puolella kun puhutaan verkkoturvallisuudesta, niin kyse on lähinnä teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta, ja tämän toiminnan pitäisi tapahtua juuri tällä tasolla. Eli tärkeintä on direktiivin transponointi ja varmistaa, että operatiivinen yhteistyö toteutuu. Tämä on erittäin tärkeää. Tehän johdatte näihin liittyviä keskusteluja neuvostossa. Kiitoksia. Ja seuraavana Edustaja Kalitska. thank you much indeed. Kiitoksia. Näen eh, puheessani hyvin paljon dynamiikkaa. Yksi kommentti ja kaksi kysymystä. Kommentti liittyy jälleen kerran verkkovierailuun ja eh, internetin neutraaliuteen. Haluaisin vain välittää viestin neuvostolle. Toivoisin, että eh, tätä lainsäädäntöä ei haluta vesittää esittää, koska parlamentti tulee kyllä seuraamaan tätä hyvin tarkkaan. Sitten kaksi kysymystä. Minusta on hiukan pettymystä aiheuttavaa se, vaikka olettekin hyvin kunnianhimoisia, että taakan vähentäminen ei ole yksi prioriteeteista. Jos pystyisimme taakkaa vähentämään 10-15 prosentilla, niin se olisi erittäin ähm, ähm, merkittävää talouskasvun kannalta. Äh, hallinnollinen äh, taakka, sitä aiheuttaa myös neuvosto. Minkälaista vaikutusten arviointia ole tehty näistä keskusteluista? Tämä on heikko äh, lenkki. Tämä ei voi olla teidän pääprioriteetinen, mutta toivoisin, jos ainakin aloittaisitte keskustelun. Ja viimeinen kysymys liittyy sanktioihin Venäjän sanktioihin. Tiedän, että tämä on äh, teidän kollegoidenne äh, tehtävä, mutta ehkäpä voitte varmaan hiukan kommentoida sitä, äh, miten tämä sanktiokeskustelu etenee liittyen Venäjä ja Ukraina. Kiitos ja seuraavan edustaja Lopes. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia rouva ministeri. Haluaisin muistuttaa siitä, että uudelleen teollistaminen on keskeistä, jotta voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä. Erityisesti mikäli halutaan päästä tähän 20 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää myönteistä ympäristöä pekoyrityksille. Ja sellaistahan ei saada aikaan ilman asianmukaista rahoitusta ja luotonantoa Tällaista myönteistä mm, ympäristöä ei voida myöskään saada aikaan, ellei energiahintoja saada alaspäin, niin kuin nyt on nähty, eikä se onnistu myöskään, mikäli veroharmonisointi ei ole laajempaa. Tämä edellyttää vahvaa kestävää teollisuuspohjaa, jotta voidaan globaalisti kilpailla. Ja siksi EU on oltava kunnianhimoisempia teollisuuspolitiikan osalta. Kuten olemme nähneet, nämä leikkaukset teollisuuden investointeihin ei ole mikään hyvä merkki, niin kuin talousarvioesityksessä on nähty. Tästä olemme tehneet tarkistuksia niin kuin eh, herra Juncker täällä kertoi. Tarvitaan kunnianhimoinen suunnitelma koskien strategisia infrastruktuureja. Tällä hetkellä on nyt kaasun osalta nähty, että on hyvin tärkeää ryhtyä siihen välittömästi, jotta voitaisiin päästä tähän eurooppalaiseen 20 prosentin tavoitteeseen BKT vuotta 2020 mennessä. Kiitos. Seuraavana edustaja Borelli. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, Valtiosihteeri Borelli haluaisin äh, kysyä pystytäänkö huomioimaan uudet operaattorit, eikö ole vaarana, että edistetään ainoastaan suurten operaattoreiden etua ja tämä haittaa sitten kuluttajia. Sitten ministeri Guidilla miten Italian puheenjohtaja valtio aikoo konkreettisesti toimia, koska vuosittainen esitys ei oikein riitä, jotta voitaisiin suojella pk-yrityksiä ja käsityöläisyrityksiä, koska tällaista eurooppalaista strategiaa ei ole, italialaista strategiaa ei ole ja eurooppalainen strategia on hyvin heikko. Italian puheenjohtajan valtion piti olla aika valmis tähän. Ja sitten tulitte tänne vain eh, juttelemaan, eikä teillä ole eh, kunnollisia ehdotuksia, niin se ei ole kyllä maallemme kunniaksi. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Zorinjo. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri, hyvä valtiosihteeri. Saanen kiittää teitä näistä selkeistä lausunnoista Tämä oli erinomainen diagnoosi tilanteesta. Ja nyt kysyisinkin perustuen siihen, mitä sanoitte. Mitä aiotte konkreettisesti panna täytäntöön Italian PJ-kauden aikana? Sillä siinähän on kaikki asian ydin. Se puhuitte tärkeästä huippu huippukokouksesta, energiakumppanuudesta Välimeren maiden kanssa. Mielestäni uskottavuus lisääntyisi, jos ryhdyttäisiin konkreettisiin toimiin, jotta Iberian niemimaa voitaisiin linkittää muuhun Eurooppaan. Jos jotain olisi jo tehty, niin minä uskon, että silloin olisimme paljon luotettavampia ja uskottavampia. Puhuitte myöskin uudesta tavoitteen asettelusta 2020 strategiaan liittyen, mutta eilen sanottiin jo, että vuoden 2015 budjettia leikataan tältä osin. teollisuuden toiminnan varmistaminen ei kuitenkaan siedä tällaisia leikkauksia. Arvoisa ministeri, Toivottavasti tässä ryhdytään myöskin tuumasta toimeen, sillä pelkkä sana ei Euroopassa riitä. Martin. Kiitoksia seuraavana edustaja Martin. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin täällä ministeri Guidia hyvin tarkkaavaisesti ja mielenkiinnolla ja arvostin kovin pyrkimystä tänne uudelleen teollistaa Eurooppaa meille tärkeä ala. Hän tämä teollisuus on. Mutta jos, jotta tämä onnistuisi, haluaisin tietää, millaisena näette kilpailupääosaston roolin. Joskus se käyttäytyy vähän tällaisena äh, legalistisena talibanisten. Me tarvitsisimme kuitenkin poliittisempaa näkökantaa ja yleinen etu huomioiden. Tarvitaan joustavuutta, jotta voitaisiin päästä huippupaikoille, vaikkei aina dominoivia olekaan. Erityisesti teo- strategisesti te- tärkeillä teollisuuden aloilla olisi tuomittava näin sen sijaan, että vain lisätään joskus tuhoavaakin kilpailua. Jos näin olisi käyttäydytty, Airbusia ei olisi koskaan tullut, eikä kukaan tänä päivänä varmaankaan kiistä sen merkitystä, joka on tärkeä Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti. Kiitokset edustaja Marta. Pyydän anteeksi, että alkuun lausuin nimenne väärin. Seuraavana edustaja Kalim. Uh, thank you very much and to the board speakers compliment them um, on their presentations and their practical approach. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset meidän vierailijoillemme ja myöskin onneen menestystä puheenjohtajuuskautta silmällä pitäen. Minä uskon, että puheenjohtajuuskautena lähtee ponnekkaasti käyntiin. Mitä tulee digitaalisiin sisämarkkinoihin, tähän liittyen laajakaistalon keskeinen merkitys otetaan, ottaen huomioon nämä rahoitukselliset äh, esteet, niin tärkeää on, että lainsäädäntökaudella päästään eteenpäin ja että varmistetaan, että yhä useammat pekoyritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Oikein paljon kiitoksia näistä tulevista mielenkiintoisista konferensseista Milanossa. Ehkäpä niihin liittyen voisimme saada enemmän tietoa ja siitä, minkälaisia toiveita kokouksesta odotetaan. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana ja viimeisenä edustaja Kaili. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä ministeri ja kiitoksia myös valtiosihteerille. Italian val- puheenjohtaja valtion puolesta kausi on jo tähänkin mennessä menestys. Haluaisin puhua teille energian toimitusvarmuudesta erityisesti liittyen siihen vaaraan, joka liittyy siihen, että viimeisellä neljänneksellä meiltä jäisi energiaresursseja puuttumaan. On vaarana, että meitä sabotoidaan, jos tällaista termiä saadaan käyttää energian tuonin osalta. Kyseessä ei ole ainoastaan määrät, vaan on ehdotuksia, jotka koskevat nesteytettyä maakausua. LGN Italiassa ja Kreikassa on ryhdytty investoimaan tämän maakaasun varastointi infrastruktuureihin, mutta millaisia kustannuksia siitä tulee? Meillähän on kuitenkin tämä aivan lan, lannistava kriisi ollut päällä. Onko meillä jonkinlainen suunnitelma sillä, kuinka voitaisiin auttaa ihmisiä ja kansaa, kansoja niin, että tällaisista kustannuksista selvitään? Sitten eh, digitaaliteknologiasta seuraava kysymys. Ensimmäinen eh, asia kaikissa, kaikilla televisiokanavilla ykkösuutisena on ollut tämä yksityistietojen vuoto, kun kyseessä on ollut tiedot, jotka oli jo poistettu, mutta sitten ne on julkistettu mm, sosiaalisissa verkostoissa. Mitä nyt tapahtuu tämän ala, tällä alalla? Tuleeko tästä sanktioita vai miten voidaan välttää tällaiset tilanteet? Haluaisin muistuttaa siitä, että Google on perustanut järjestelmän, jonka mukaan voidaan seurata päivittäin tietojen kulkemista. Nämä kaikki tiedot voidaan väärinkäyttää. Kiitoksia arvoisa ministeri. Voisitko vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Eh, Yritän vähän nopeasti mennä eteenpäin, etten viettele liikaa aitaa. Buon, buon annolle ensinnäkin, jos ymmärsin oikein puheenvuorossa käsiteltiin lähinnä asioita, jotka koskevat Italian tilannetta, tämä Napolin äh, tilanne. En nyt haluaisi nyt arvioida sitä, miksi tämä on sijoitettu Napoliin. En tiedä oikein, mitä teille vastaisin. Sitten Venäjän sanktioista. Myös edustaja Telitska kysyi tästä asiasta. Kuten tiedätte, tämähän ei ole täysin minulle kuuluva kysymys. On aivan selvää. Ja uskon, että nämä sanktiot eivät tietenkään ole itse tarkoitus, vaan niitä on nyt käytetty tilanteessa, jonka suhteen kaikki tietenkin toivomme, että päästäisiin ratkaisuihin meidän olisi kaikkien pyrittävä siihen, että, että ratkaisuihin löydyt päästäisiin mahdollisimman pian. On aivan selvää, että kussakin jäsenvaltiossa on tätä työtä tehtävä. Me tietenkin seuraamme tilannetta, tämä on olennainen kysymys ja on aivan selvää, että että vaikutuksia voi olla Euroopassa, myös taloudellisia vaikutuksia. Ja useassa puheenvuorossa viitattiin siihen, että mahdollisia vaikutuksia tällä on koskien turvallisuutta. Tietenkin toivomme, että näin ei kävisi. Ja seuraamme siis tilannetta jatkuvasti ja toimintamme on lähinnä tukitoimia tässä prosessissa. Tietenkin kaikki toivomme, että tämä ratkaistaisiin nyt hyvällä tavalla. Nämä vastatoimet, joihin Venäjän ryhtymässä tietenkin jollakin tavalla jakautuvat jäsenvaltioiden kesken. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Meidän on kaikkien tehtävä työtä, jotta ongelmat ratkaistaan mahdollisimman pian. Sitten nämä muut kysymykset. Melkein kaikki edustaja Kibicin kysymyksistä ja Karsin ja Federlen kysymyksistä koskevat sitä, mitä olisi tehtävä energiaturvallisuuden osalta, yhteenliitettävyys, uudelleen, uusiutuvat energiat, hiilestä irtautuminen. Nyt tietenkin puhun puheenjohtajavaltion edustajana. Me tuemme sitä, että, pyrki, että kaikki ponnistelut, joilla pyritään hiiltautumaan hiilestä, jatkuisivat. Tästä aikaisemmin jo puhuinkin. Uskomme, että Euroopan hiilestä irtautumisen strategia ei ole mitenkään ristiriidassa – uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden tavoitteiden kanssa. Nämä kaksi edellä mainittua tietenkin auttavat pääsemään hiilestä irtautumisen tavoitteisiin. Aikaa toki tarvitaan ja jäsenvaltioille on annettu aikaa myös eri teollisuuden alueille, aloille on annettava mahdollisuus pysyä kärryillä. Lyhyellä aikavälillä tämä aihe, jonka otti esille edustaja Blanco Lopez muistaakseni, eh, joka koskee investointeja, yhteenliittämistä ja yhteen liit- olemassa olevien yhteen eh, yhdysputkien hyödyntämistä eh, Tietenkin on luonnollista, että tarvitaan yhteisöä rahoitusta tällaisiin strategisiin Euroopan laajuisiin hankkeisiin. Mm, strategia koskee osittain keskipitkää aikaväliä. Lyhyellä aikavälillä on keskittyttävä vaihtoehtoisiinkin energianlähteisiin ja on ponnisteltava ankarammin, jotta pyrit, saataisiin energiatehokkuutta parannettua. Ja sitten on näitä keskipitkän aikavälin käytäviä, kuten e-, e-, eteläinen käytävä TAP-käyttävä, jolla on vaikutuksia Balkanin alueelle. Tämä on keskipitkän ja pitkään aikavälin strateginen hanke. Ja se edellyttää yhdysputkien tehokasta käyttöä. Nesteytetty maakaasu on tärkeä toinen lähte Espanjasta ja muualta puuttuu tietyn tyyppistä infrastruktuuria. Tarvitaan kokonaisvaltaisia, kokonaisvaltaista energiaturvallisuusstrategiaa ja on monipuolistettava toimituslähteitä. Sitten PK-yrityksistä. Haluaisin toistaa sen, mitä sanoin jo alussa. Niin haluaisin vielä tässä ohimennen mainita, että uskomme tähän teollisuuden sopimukseen niin vahvasti, että olemme siihen jo ryhtyneet Italiassa. Me todella uskomme siihen, että tarvitaan kunnollinen Euroopan laajuinen teollinen strategia, jossa korostetaan pk-yritysten asemaa, mutta ei ainoastaan sitä. Teollisuuden kilpailukyvyn valtavirtaistaminen on keskeistä, jotta saadaan aikaan eurooppalainen vahva kilpailukykyinen teollisuuden perusta. Puheenjohtajavaltiona meille on tärkeää ja tarpeellista seurata maaliskuun Euroopan neuvoston tuloksia. Komissio esitteli siellä tienkartan, jossa keskitytään siihen, että kuinka tärkeää olisi valtavirtaistaa teollisuuden kilpailukyky ja ottaa se siis huomioon eri politiikan aloilla. Siinä mainitaan myös nämä avain kohdat, joihin olisi keskityttävä jotka jo mainitsinkin, jotta voidaan elvyttää eurooppalaisen teollisuuden ja palveluun kasvua on lisättävä investointeja ja hyödynnettävä täysin Euroopan teollisuuden ominaispiirteitä – kilpailukyvyn hyvät käytänteet olisi huomioitava ja huippuosaaminen, huippuosaamisen yksikkö olisi vahvistettava globalisoituneesta maailmassa. Italialaisten jäsenten kanssa kokouksessa tänä aamuna jo puhuinkin näistä asioista – usein tilanne määräytyy Euroopan ulkopuolelta tulevan kilpailun mukaan. Eikä kilpailu ole aina aivan reilua. Globalisaatuneessa maailmassa epäreiluakin kilpailua meihin kohdistuu ja näin keskeiset strategiset alat, kuten teräs, ala on joutunut viime aikoina kärsimään epäreilusta kilpailusta. Erityisesti tässä todella Euroopan unionin ulkopuoliset kilpailijat ovat olleet asialla. Ja tästä, tähän asiaan meidän olisi huolellisesti pureuduttava. Tietenkin rahoituslähteiden käyttö, innovoinnin tukeminen, nämä ovat mahdollistavia tekijöitä. Puheenjohtajan valtiona pyrimme niitä edistämään ja toivomme, että tiekartassa olisi nämä suuntaviivat mukana. Sostanzialmente da risposto. Eh, Olenpa, että olen nyt suurin piirtein vastannut eh, kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri. Ja lopuksi puheenvuoro vielä valtiosihteerille. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, olen samaa mieltä siitä, että tämä NIS-direktiivi, verkkotietoturvallisuusdirektiivi, joka on meidän puheenjohtajavaltiomme prioriteetti, niin sen arvo on siinä, että että se pystyy aloittamaan yhteistyön ei pelkästään strategisella tasolla, vaan myös operatiivisella teknisellä tasolla. Ja tästä asiasta olen samaa mieltä. En tietenkään ole täällä vain kertomassa mielipiteitänne, vaan se työ, jota meidän täytyy tehdä, on se, että yritämme tehdä kaikkemme, jotta saavutamme tämän tavoitteen. Olen tietoinen siitä. Tällä hetkellä turvallisuustasot ovat erilaisia eri valtioiden välillä ja valtiot työskentelevät enemmän tai vähemmän rakenteellisesti yhdessä. Meillä on uusi ehdotus, joka on työryhmässä keskusteltavana, jonka tarkoituksena on luoda tällainen yhteinen mekanismi, jolla voidaan vastata kyberturvallisuusuhkiin tietenkin strateginen yhteistyö on myös tärkeää. Meidän täytyy myös luoda tällainen luottamussuhde, että tiedätte hyvin, kuinka paljon tietoja vaihdetaan tällaisessa yhteistyössä. Siksi on tarpeen, että päivä päivältä luodaan yhä parempi luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri. Tarkoituksemme on kuitenkin äm, saattaa NIS-direktiivi tämän kauden äh, loppuun mennessä äh, täytäntöön. Sitten täällä puhuttiin verkkovierailuista. Meillä ei ole mitään tarkoitusta unohtaa siitä, äh, mitä Cruz on tehnyt, mutta emme myöskään sitä, mitä parlamentti on hyvin selkeästi sanonut. Meille on tärkeää se, että puheenjohtajavaltion työ tuottaa sen tuloksen, että kaikki jäsenvaltiot voivat allekirjoittaa jonkun tavoitteen sitten, ja äh, että välittyisi viesti siitä, että tämä politiikka on kaikkien tukemaa ja vahvaa. Me emme siis todellakaan halua vesittää tätä kysymystä, vaan haluamme käsitellä vain muutamia huolenaiheita, joita jollakin jäsenvaltiolla on ollut esimerkiksi se, että verkkovierailumaksut pitäisi sitten investoida suoraan mm, verkkoihin ja nämä hallitukset ovat huolissaan siitä, että liian nopeasti äh, edetään ja on tärkeää se, että investoitaisiin näihin infrastruktuihin. Meidän ei tulisi äh, jättää huomiota tällaisia ajatuksia, vaan luoda mekanismeja, jotta pystyttäisiin voittamaan verkkovierailut ja esteet kansalaisten ähm, tiedonvälityksen välillä niin, että kaikki voisivat seistä tämän äh, ehdotuksen takana. Minulla ei varmaankaan ole mitenkään toisenlainen näkemys asiasta kuin edustaja Borrellilla. Vaarana on se, että yritämme välttää sitä, että internetin maailma on suuryritysten sopimuksiin perustuva. Se on se vaara, joka meillä on. Kun puhumme mahdollisuuksista, joita internet tuottaa, myöskin työpaikoista ja kasvusta, jota internet tuottaa, niin silloin me todellakin ajattelemme sitä, että internet on mahdollisuus. Se ei tulisi, tai meidän ei tulisi rajoittaa tätä myönteistä vaikutusta ainoastaan tällaisiin suuriin yrityksiin, joilla on vahva taloustilanne taustallaan. Siksipä Yhdysvaltain ilmoitus siitä, että televiestintäyritykset ja äm, nämä over-the-top-yritykset löytäisivät yhteisymmärryksen Haluaisin mielelläni vastata Sovinion kysymykseen. Jos ymmärsin oikein, hän sanoi, että äh, arvostan kaikkea sitä, mitä te teette, mutta mistä te oikein aloitatte, niin äh, minusta olisi mukava, jos voisimme sanoa, että äh, joku asia voisimme jättää huomiota tai olisi mukava, jos digitaaliset sisämarkkinat – Ähm, verkko- ja tietoturvallisuus, äh, ähm, internetin neutraalius, internetin hallinta, että nämä ovat aiheita, joista voisimme valita yhden tai kaksi, joita sitten viemme eteenpäin. Näin ei valitettavasti ole. Euroopan on oltava rooli näissä kaikissa ja se pystyy, sen täytyy huomioida oma historiansa ja perinteensä – Ja sen täytyy pystyä investoimaan uusiin teknologiihin ja uuteen tietoon, ja silloin sillä voi olla rooli, joka todella vie eteenpäin digitaalisen maailman kehitystä. Ja vaikka tämä onkin hyvin kunnianhimoinen tavoite, ja näinhän tässä kysymyksessä sanottiin, niin, mutta jos jäsenvaltiot, hallitukset ja Euroopan parlamentti, jos me kaikki yhdessä otamme tämän haasteen vastaan, niin silloin minä uskon, että pystymme vastaamaan tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Edustaja Kelli, internet, kaupankäynti, mielelläni vastaisin tähän, vaikka se ei olekaan täysin toimivaltuuksissa. Tässä olisi paljon kehitettävää ja voisimme tehdä vielä enemmän. Ehkä voisimme keskustella tästä niiden kanssa, jotka ovat joiden vastuualueella tämä on, koska tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen aihe. Ajatus siitä, että tämä epävirallinen neuvoston kokous oli samaa mieltä internetin hallinnasta ja ikannin uudistamisesta ja muutamista perusperiaatteista, kuten esimerkiksi henkilösuojasta, myöskin tietoturvasta, vapaasta kilpailusta. Nämä ovat ne perusperiaatteet, joiden pohjalta meidän tulisi rakentaa uutta internetin hallintomallia ja jos Euroopalla voi olla tässä yhteinen ääni, niin silloin pystymme Yhdysvaltojen kanssa luomaan uudet suhteet tällä alalla. Se on tapahtunut, on huolestuttava, sanon tämän edustaja Kailille ei vaan liittyen siihen, että tässä on henkilötietoja paljastunut, vaan tämä myös osoittaa, miten helposti voidaan ihmisen yksityisyyden suojaa rikkoa, että internet ei pysty takaamaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa vieläkään. Ähm, jos ajattelen tässä mahdollisia seurauksia ja sanktioita, se ei ole meidän tehtävämme, mutta meidän tehtävämme on se, että ähm, yksityisyyden suojasta tulee todellakin kysymys, jossa ei voida joustaa ja että Euroopassa ei ole hyväksyttävää se, että äh, yksityisyyden suojalla voitaisiin käydä kauppaa. Kiitoksia. Mis... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset ministerille ja valtiosihteerille. Useimmat kommentit ovat varmaankin selkeästi osoittaneet sen, että me olemme valmiita tukemaan puheenjohtajavaltion esittämiä prioriteetteja tulevan neljä, neljän kuukauden aikana, eli joulunpyhät kun otetaan pois, niin ei tähän jää enää hirveästi aikaa kolme ja puoli kuukautta, mutta silti toivotamme teille kaikkia onnea ja menestystä. Nämä ovat tärkeitä painopistealueita Euroopan unionille, kuten täällä on jo sanottu. Valiokuntamme mm, haluaa tietenkin tehdä tiivistä yhteistyötä puheenjohtajavaltio Italian kanssa. Se on sanomattakin selvää ja me jäämme odottamaan tulevia keskustelujamme. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset ajastanne siitä, että olitte täällä puolentoista tunnin ajan meidän vieraanamme ja keskustelemassa näistä asioista. Kiitokset arvoisa ministeri ja kiitokset teille arvoisa valtiosihteeri. Ladies and gentlemen, Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Pyytäisin, että päätätte keskustelun, jos teille vain sopii. Um, next point. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Tarkoituksena me on keskustella Stefania Gianninin kanssa. Hän on Italian opetus, korkeakoulu- ja tutkimusasioista vastaava ministeri ja edustaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajan valtiota. Muutama sananen vieraastamme hän valmistui Pisan ja Pagian yliopistoista ja hänestä tuli professori näissä yliopistoissa. Hänellä on siis vahva akateeminen tausta ja hän toimi myöskin Perugian yliopiston tehtävissä. Hänellä on kokemusta koulutuksen, kulttuurin edistämisen alalla. Tutkimusetiikkaan ja bioetiikkaan liittyen hän on myöskin tehnyt työtä italialaisessa tutkimusneuvostossa. Ja hän on ollut myöskin mukana yliopistomaailman tehtävissä ja hänet valittiin myöskin senaattiin vuonna 2013. Ja hän vastasi muun muassa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvän valiokunnan työstä. tutkimus, innovointi, uudet teknologiat, sekä yhteydet teolliseen ja akateemisen maailman sidosryhmiin, niin tällä saralla hänellä on keskeinen tehtävä. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, hyvää puheenjohtaja, myöskin ystävällistä sanoista. Minä päätin äh, pitää puheeni italiaksi, koska äh, otan huomioon tämän roolin, äh, jossa olen tällä hetkellä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat varapuheenjohtajat, hyvät kollegat, minulla on suuri kunnia ja ilo olla täällä tämän valiokunnan edessä esittelemässä eh, Italian puheenjohtajuuskauden prioriteetteja tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden alalla. Olen tietoinen siitä, että Italialla on eh, puheenjohtajavaltiona suuri vastuu Eh, liittyen kahteen syyhyn, jotka mielestäni ovat eh, merkittäviä. Ensinnäkin se, että meidän puheenjohtajuuskautemme osuu yhteen ehm, rakennerahastojen uuden seitsemänvuotiskauden alun kanssa ja myöskin Horisontti 2020 ohjelman alun kanssa. Ja siksipä meillä on tämä mahdollisuus eh, ja vastuu eh, määritellä strategisia linjoja ja edistää niitä parlamentissa ja komissiossa eh, avain aloilla. Nämä ovat tällaisia avainkysymyksiä myöskin Euroopan tulevaisuuden kannalta, jotta tulevaisuus olisi kasvava ja edistyvä. Ja toinen syy on se, että Italian puheenjohtuskaudella siirrytään vanhasta komissiosta uuteen komissioon, vanhasta parlamentista uuteen parlamenttiin, jota te täällä edustatte. Ja meidän tehtävämme on tässä tehdä kovasti työtä yhteistyössä parlamentin ja vastuuvaliokuntien kanssa, ei pelkästään nyt, vaan tästä lähtien. Olen hyvin vakuutunut tästä ja koko Italian puheenjohtajuus valtio on siitä vakuuttunut, että tämänhetkinen kriisi on tällainen, se ei ole tällainen välivaihe, vaan tämä on vaihe, jossa syntyy paradigman muutos sekä taloudessa että yhteiskunnassa että kulttuurissa. Ja tämä ei kosketa pelkästään Eurooppaa. Olemme myös vakuuttuneita siitä investoinnit tutkimukseen ja koulutukseen ovat erittäin tärkeitä välineitä, jotta voitaisiin tämä paradigman muutos ylittää ja vastata uusiin haasteisiin. Siksipä tulevan komission puheenjohtajan Junckerin ehdotus investointiohjelmasta on mielestämme erittäin mielenkiintoinen. Tässä on kyse kahdesta sektorista, tutkimuksesta ja koulutuksesta, jolla on erittäin tärkeä rooli tutkimuksessa. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi, jolla on vahvat eh, infrastruktuurit, joista tulee sitten keskus infrastruktuureille ja teknologian siirrolle. Koulutuksessa tämä kuulostaa ehkä banaanilta, mutta se on vaikea toteuttaa konkreettisesti. Se tarkoittaa sitä, että eurooppalaista yhteiskunnasta tehtäisiin koulutetumpi, e, joilla olisi paremmat pätevyydet niin, että nuorilla olisi riittävät pätevyydet vastata tulevaisuuden haasteisiin. Joten Italian puheenjohtajuuskauden kulmakivet liittyvät juuri näihin kysymyksiin. Nämä kulmakivet ovat kasvu ja työllisyys ensinnäkin, toiseksi turvallisuuden ja vapauden alue ja kolmanneksi Euroopan vahvempi rooli maailmassa. Ja nyt kun esittelen tutkimuksen innovoinnin prioriteetteja, niin silloin ähm, kun näitä prioriteetteja määrittelimme, niin lähdimme näistä kulmakivistä. Lähden äh, erittäin, erittäin tärkeästä kysymyksestä, nimittäin tutkimuksen infrastruktuureista. Ähm, tämän asian puitteissa järjestimme 22. heinäkuuta äh, epämuodollisen kokouksen Milanossa äh, tutkimusministereiden neuvoston kokouksen ja nostimme sen kolme tärkeää kysymystä, jotka liittyvät infrastruktuurin niiden strategisen suunnittelun, sitten ESFRin eli Euroopan tutkimusinfrastruktuurin strategisen foorumin ja näiden kansallisten ja eurooppalaisten resurssien optimaalinen käyttö, jotta voitaisiin löytää äh, parhaimmat mekanismit, joilla voitaisiin edistää ja rahoittaa huippuosaamista ja sitten äh, pitkän tähtäimen kestävyys ja lisäksi meidän täytyy edistää näiden infrastruktuurien avoimuutta, avoimuutta yhteiskunnalle erityisesti yhteiskunnan tuottaville yksiköille. Ähm, tulevien neljän kuukauden aikana ähm, meillä tulee olemaan vielä kaksi äh, tutkimusministerin neuvostoa 26. syyskuuta ja 5. Äh, joulukuuta ja silloin tulemme näitä asioita erityisesti käsittelemään. Äh, meillä on tarkoitus syyskuun neuvoston kokouksessa äh, valmistella äh, joulukuun neuvoston päätelmiä ja silloin haluaisimme keskittyä innovoinnin rooliin äh, kasvun lähteenä ja kehityksen lähteenä. Ja tätä Eurooppa tarvitsee. Ja tämän haluamme tehdä komission tiedonannon pohjalta. Tutkimus ja innovaatio ovat erittäin tärkeitä välineitä, jotta meidän tuotantojärjestelmämme pystyisivät siirtymään älykkäämpään älykkäämmälle tasolle kestävämmälle ja osallistavammalle tasolle. Nämä ovat kolme avainkysymystä, joita meidän on korostettava. Älykkyys, kestävyys ja osallistuvuus. Ja tässä yhteydessä meidän tulisi keskittyä myös Euroopan 2020 strategian uudistamiseen, joka alkaa tammikuussa 2015 ja puheenjohtajavaltio tulee tähän kiinnittämään hyvin paljon huomiota. Tässä tärkeimmät kysymykset ovat syy-yhteys tutkimuksen ja innovoinnin välillä, jota aina riittävästi korosteta, tarpeelliset uudistukset, joita tarvitaan, innovoinnin ekosysteemin parantamiseen ja äh, lisäksi olisi paremmin koordinoitava kansallisia ja eurooppalaisia järjestelmiä, äh, erityisesti kansallisia äh, tutkimusohjelmia olisi paremmin koordinoitava horisontti 2020 kanssa. Ja todellakin tarvittaisiin tutkijoiden liikkuvuutta Eurooppaan. Euroopassa ja sitten investoimisen helpottamista tutkimukseen ja innovointiin. Ja tätä myös e, erityisesti julkisen ja yksityisen tutkimuksen yhdistämisen kautta. Ajattelen tässä yhteisten teknologiahankkeiden hyvää esimerkkiä, jotka 9. heinäkuuta alkoivat täällä. Minulla oli kunnia osallistua tähän tapahtumaan ja tämä on yksi mm, väline, jolla voimme edetä tällä saralla. Me tarvitsemme kuitenkin myös poliittista konsensusta, jotta kaikki nämä asiat etenisivät tulevina vuosina. Ja silloin meidän on hoitava myös geopoliittiset kysymykset. Eräs toinen Italian puheenjohtajuuskauden prioriteetti on eräs uusi hanke, nimittäin Välimeren tutkimus- ja innovointikumppanuus. Jatkamme tässä Kreikan puheenjohtajaskauden jalanjäljissä. Haluamme siis aloittaa tämän Välimeren tutkimus- ja innovointikumppanuuden, lyhenne on PRIMA, ja haluaisimme keskittyä kahteen tärkeään sektoriin, nimittäin vesi- ja elintarvikkeet ja elintarviketurvallisuuden alalla. Tässä haluaisimme luoda tällaisen strategisen kumppanuusmallin Välimeren tutkimusinstituuttien välillä. Haluaisimme 26. syyskuuta keskustella tästä eh, ja valmistella joulukuun eh, neuvoston päätelmiä eh, sopimuksen artiklasta 85 mukaisesti. Ja pyytäisin teiltä, teidän tukeanne tälle, koska Euroopan parlamentin rooli on tässä erittäin tärkeä, kun otetaan huomioon, millainen merkitys tällä ohjelmalla on geopoliittisesti. Se luo uudenlaista tutkimuksen infrastruktuuria. Ja Euroopan parlamentilla yhteislainsäädäntäjänä tämä on tässä erittäin tärkeä rooli. Äh, tämä on tällaista äh, tieteen diplomatiaa, jos näin voi sanoa. Äh, Välimeren alueella erittäin tärkeä on myös meritalous ja merenkulkuala ja niin kutsuttu sininen kasvu. Blue Growth, joka on aihe, joka koskettaa useita maita Välimeren ympärillä, mutta ei pelkästään Välimeren maita, ja sillä on tärkeä merkitys, jotta saitaisiin parempaa talouskasvua, vakautta ja rauhaa tuolla alueella aikaan. ja järjestämme tähän liittyen eri konferenssia Roomassa 7.9. Eh, lokakuuta, Euro-Ocean Torinossa 8. 9. lokakuuta eh, meillä on kokous biotaloudesta ja Napolissa 3. Eh, marraskuuta liittyen Välimeren haasteisiin. Kolmas prioriteetti tutkimuksen alueella koskee mm, yhä tarpeellisempaa ja luonnollisempaa yhteyttä tieteen ja yhteiskunnan välillä. Yhteiskunta tarvitsee tiedettä ja se on valmis vastaanottamaan sitä. Ja on myös tiedemaailma, joka on valmis avautumaan yhteiskunnalle ja rikkomaan esteitä, joita aikaisemmin on ollut olemassa. On ollut enemmänkin esteitä kuin kuin mahdollisuuksia. Olemmekin suunnitelleet keskustelun neuvostossa 5. joulukuuta. Teemana tulevat olevaan sosiaalinen innovointi ja yhteiskunnallinen yrittäjyys. Nämä aiheet ovat mukana hyvin selkeästi komission politiikassa. Haluaisin hyvin lyhyesti mainita tähän liittyviä näkökohtia. Älykkäät yhteisöt, kulttuuriperinnön hyödyntäminen, sosiaalisen innovoinnin skaalattavuus sekä tekni, teknologisesti että tieteellisesti ja lisäksi sosiaalisen innovoinnin rahoittaminen. Tämä on hyvin tärkeä seikka, joka olisi otettava huomioon 19.21. marraskuuta Roomassa järjestetään konferenssi, joka keskittyy tieteeseen ja yhteiskuntaan. Tarkoituksena on ruokkekeskustelua ja, ja kautemme lopussa En todella haluamme tätä aihealuetta korostaa. Haluaisinkin kutsua paikalle kaikki ne, jotka on tässä valiokunnassa saattaisivat olla kiinnostuneita osallistumaan tähän tapahtumaan. Hyvät kollegat, uskomme, että Tämä kaikki onnistuu ainoastaan, mikäli onnistumme todella perustamaan todellisen eurooppalaisen tutkimusalueen. Euroopan, Euroopan strategia 2020 tässä pohjana. Tutkimusalue on keskeinen elementti, kun ajatellaan ihmisten resurssien ka- ka- käyttöä ja nuorien tutkijoiden käyttöä. Se on myös tärkeää, kun ajatellaan millaisia te, miten konkreettisia teknologisia innovaatioita saadaan ihmisten käyttöön. Haluaisin muistuttaa yksinkertaisuuden mielessä jotakin avainsanoja, jotka varmaankin ovat teille tuttuja ja tärkeitä, joiden ympärillä tulemme tekemään työtä. Liikkuvuus, tutki, tutkijoiden liikkuvuus, palkkaaminen avoimien kriteerien pohjalta yhteistyön rajat ylittävällä tavalla. Tästä voisi tulla hyvä mahdollisuus yhdistää jäsenvaltioiden politiikkaa eurooppalaisen politiikkaan. Tähän olemme pyrkineet, kun olemme laatineet kansallista tutkimussuunnitelmaa omassa maassamme. Tämä parlamentti laati merkittävän asiakirjan vuosi sitten, vuonna 2013. Sen parissa tekevät työtä erityisesti italialaiset Amalia Sartori ja Luigi Berlinger. Asiakirja voisi olla hyvä lähtökohta tämän asian kehittelylle eteenpäin. Tässä yhteydessä tulemme järjestämään Trentossa 18.–19. marraskuuta tilaisuuden, joka koskee huippuosaamisen ja huippukykyjen mahdollisuuksien edistämistä ja liikkuvuutta ja vapaa palkkausta. Sidosryhmät kansalaisyhteiskunnassa, yritysmaailmassa ja muualla ovat tässä mukana akateemisemmassakin keskustelussa ja näin voitaisiin saada luotua tällainen vapaa työmarkkina eurooppalaisille tutkijoille. Tämä tulee olemaan keskustelun alla. Vaarana on kuitenkin, että tämä, tästä tulee pelkkä akateeminen harjoitus tästä koko tutkimusalueesta ja konkreettia jää puuttumaan, mikäli emme toimi, ota hyvin konkreettisia toimia mukaan, olla tätä suunnitelmaa voidaan toteuttaa. Ensinnäkin kansalliset ohjelmat olisi saatettava samoille linjoille Euroopan tason strategisten suunnitelmien kanssa ja otettaisiin huomioon merkittävät haasteet, joten kuten ilmastonmuutos, energian toimitusvarmuus, väestönmuutokset, puolustus, kulttuuri, perintö ja niin edelleen. Tähän tarvitaan kaikki toimielinten yhteistyötä. Tietenkään Tällaisiin valtaviin haasteisiin ei yksinään voida vastata kansallisella tasolla. Meitä on tästäkin selkeitä osoituksia hyvin läheltä meitä. Uskomme siis, että ja, ja puheenjohtajavaltio tulee ehdottamaan keskustelua 26. syyskuuta pidettävässä ja neuvoston kokouksessa niin, että päätelmät annettaisiin aiheesta joulukuun neuvoston kokouksessa. Minulla on vielä muutama taka yksi asia käsiteltävänä. Haluaisin lyhyesti kertoa aiheesta, jonka mainitsen viimeisenä, mutta se ei varmastikaan ole vähiten merkittävä prioriteettien joukossa. Kyseessä on avaruustutkimus. Avaruus merkitsee, avaruus on ala, jolla todella Euroopan edistyminen, edistymisen mahdollisuudet nähdään ja uskon, että Euroopan avaruus politiikka edellyttää yhteistä strategiaa ja yksittäisten jäsenvaltioiden osallistumismahdollisuudet ovat myös tärkeitä, ei ainoastaan tutkijat, vaan myös poliitikot ovat poliitikkoihin on osallistuttava ja näin. Uskon, että, että Euroopan avaruuspolitiikka todella on yksi merkittävistä välineistä, joilla voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Vielä emme ole niin pitkällä kuin haluaisimme. Avaruus liittyy tiiviisti yhteen merkittävään rahoituskysymykseen Horisontti 2020 ohjelmassa. Italian puheenjohtajavaltiona tulee kiinnittämään suurta huomiota – asioihin, jotka mainitsin nyt nopeasti. Ensinnäkin olisi vahvistettava Euroopan avaruusstrategia hyödyntämällä vanhoja investointeja ja optimoimalla uusia investointeja. On myös hyvin erityislaatuisia näkökohtia tuleviksi vuosiksi. On lähes 12 miljardia euroa suunnattu Galileo Egnos ja Copernicus-ohjelmiin sekä Horisontti 2020 kautta avaruussektori yleisesti. Kyseessä on ennalta näkemätön tuki Euroopalta tälle sektorille. Italian puheenjohtajavaltiona tärkeä tavoite koskee sitä, että päästäisiin eteenpäin direktiiviehdotuksen osalta, joka käsittelee teräväpiirtoisten ja satelliittitietojen tunnistamista ja levittämistä kaupallisiin tarkoituksiin. On strategisesti hyvin tärkeää voida toimia riippumattomalla tavalla, kun tietoja kerätään ja tunnistetaan näitä datakorpuksia ja on myös tärkeää, ettei näitä käytetä ainoastaan puolustustarkoitukseen, vaan myös siviiliyhteiskunnan käyttöön. Että on kaksi, kaksi, kaksoiskäyttöä. Cosmos ja SkyMed on hyvä esimerkki kansalliselta tasolta. Pyrimme valmistelemaan poliittista keskustelua ja päätelmiä joulukuun mennessä koskien Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön suhteita. Euroopan avaruusjärjestö ESA onkin strateginen kumppani, jonka kautta haluamme toteuttaa tätä politiikkaa. Haluaisimme siis aloittaa yhteisen keskustelun ESAn kanssa, Euroopan avaruusjärjestön kanssa, ja haluaisimme määritellä uudet toimintapuitteet EUn ja ESAn välille. Puheenjohtajan valtiona meillä on nyt mahdollisuus antaa suuntaa ja toimia moottorina, saattaa todella keskustelu tuohon suuntaan. Sitten haluaisin mainita vielä yhden aloitteen 18. syyskuuta Roomassa Italian avaruusinstituutissa pidetään tapahtuma, joka on omistettu Kopernikukselle. sen aiheena on myös perustutkimuksen siirtyminen operatiiviselle tasolle tutkimuksesta operaatioihin. Sitten ähm, asia, joka oikeastaan kuuluu liikenneministereille, televiestinnälle, energiaministereille. Se on Galileo ja Egenos äh, hankkeet. Olemme tietoisia kaikki näistä muutama päivä sitten sattuneista harmillista tapahtumista, mutta uskomme kyllä, niin kuin komission jäsen eli Feroitsikin, että mm, satelliitit saadaan kiertoradalle suunnitelmien mukaisesti. Ja odotamme mm, tutkimuksia siitä, mm, niistä olosuhteista, jotka johtuivat viime päivien harmillisiin tapahtumiin. Todella kiitän teitä huomiostanne ja haluaisin vielä lopuksi todeta, että nämä aiheet ovat yhä tärkeämpiä Euroopan poliittisella agendalla. Um, Oikein paljon kiitoksia tästä ohjelma-alustuksesta opetuksen, koulutukseen, avaruuteen liittyen. Me olemme äänestäneet tarkistuksista ensi vuoden budjettiin liittyen. Me pyydämme tutkimusta innovointeja ja pk-yrityksiä varten enemmän varoja. Eli me yritämme hoitaa tämän alian kuntoon. Ja nyt pääsemmekin koordinaattoreiden puheenvuoroihin. Kollega Karins EPPn puolesta, olkaa hyvä. Very much. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa kollega Giannini, oikein paljon kiitoksia näistä esityksistä viimeisen kahden päivän ajan olemme keskustelleet yleisesti ottaen eurooppalaisesta kilpailukyvystä. Televiestintäalaa, digitaalista strategiaa olemme käsitelleet yhtä lailla kuin energiakysymyksiä. Ja paljon on keskusteltu teollisuudesta ja e- tarpeesta Euroopan uudelleen teollistamiseksi, jotta kilpailukykymme paranisi. Me olemme keskustelleet myöskin satelliittitietojen kaupallisesta käytöstä. Ja kuten kollega Busek totesi, aamupäivällä äänitimme vuoden 2015 talousarviosta ja totesimme, että monet jäsenvaltiot, oikeastaan enemmistö jäsenvaltioista, on leikannut varoja, joita oikeastaan kaivattaisiin tutkimusohjelmissa. Ja olette aivan oikeassa sanoissaan, että siihen perustuu Euroopan kilpailukyvyn paranneminen. Joten ihan yksinkertaisesti kysyisin, siihen ei välttämättä löydy yksinkertaista vastausta. Sanoitte, että kun siirryttiin Horisontti 2020 ohjelmaan, niin ajattelutapa on muuttunut aivan täysin. Parlamentti ja meidän valiokuntamme on sitoutunut tähän ohjelmaan kahden kolmen vuoden ajan tätä lainsäädäntötekstiä survattiin Joten nyt kysyisinkin teiltä, että mitkä ovat teidän mielestänne ne suurimmat haisteet, kun siirrytään horisontti 2020 tielle? Ja mitä puheenjohtajavaltio Italia aikoo tehdä, jotta näistä esteistä päästään yli, jotta alku olisi mahdollisimman juohea ja näin varmistaen, että Euroopan kilpailukyky säilyisi. Kiitoksia będzie pan Grubarczyk Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gribarczyk ECRn puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, hyvä ministeri. Ihan lyhyesti te korostitte, eh, tai teillä oli erittäin mielenkiintoinen esitys ja mm, nostitte esiin eh, teknologian tutkimusjärjestelmää, yhteistyötä valtioiden välille, mutta ette maininnut nuorten koulutusta ja e, mikä on ratkaisu nuorille, jotka kärsivät e, työttömyydestä, joka on yksi Euroopan suurimmista ongelmista. Mitä tehdä, jotta e, nämä ihmiset voitaisiin integroida, jotta nuorten tilanne muuttuisi? joka vaikuttaa kuitenkin tulevaisuuteen. Mielestäni koulutus on tässä avainasemassa. Mitä mieltä te olette? Thank you very much. Um, yeah. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja De Backer, Alden nimis, olkaa hyvä. Mr. I think. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Annoitte kattavan katsauksen näistä monista prioriteeteista, joihin aiotte tulevien kuukausien aikana paneutua. Siihen, mihin äskeinen puhuja viittasi ja jäi. Budjettirajoitot ovat melkoisia ja investoinnit tutkimuksen ja investoinnin puolella ovat innovoinnin puolella ovat laskeneet. Me muutama vuosi sitten sovimme kolmen prosentin tavoitteesta siihen ei ole päästy. Pitäisikö nyt tehdä jonkinlaista koordinaatiota eurooppalaisen ohjausjakson kanssa, jotta tähän kolmen prosentin tavoitteeseen nopeammin päästäisiin? Sitten toinen kysymys liittyy Horisontti 2020 hankkeeseen. Siihen on varattu varoja. Yksi keskeisimpänä keskeisin tavoite ei ollut ainoastaan tällainen keskittyminen, vaan että nämä varat ovat pekoyritysten yritysten näkökulmasta katsottuna helpommin saatavissa. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miten näihin tavoitteisiin yritetään päästä, eli että sekä rahoitus että jäsenvaltioiden yhteisrahoitus olisi helpommin saatavilla pekoyrityksissä, yrityksissä jotta tutkimuslaitokset, joilla on asiantuntemusta, niin voisivat osallistua tähän toimintaan. Sitten tähän valorisaatiokysymykseen tutkimus ei ole mikään itseisarvo. Meidän täytyy katsoa markkinoita ja näitä tuotteita pitää markkinoida. Unioni on aika lailla jälkijunassa, jos verrataan unionin jäsenvaltioita muihin maihin. Onko olemassa mitään keskusteluita ja ajatuksia siitä, miten nämä uudet innovoivat tuotteet voitaisiin markkinoida? eurooppalainen patenttijärjestelmä tässä suhteessa voisi olla ehkä hyödyllinen väliin. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Ösenik. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kuten hyvän tiedätte, neuvosto on ehdotti 24. kesäkuuta suuria leikkauksia Horisontti 2020 ohjelman budjettiin. Käytetty sanoja kuten kestävyys, älykkyys, kilpailukyky. Ehkä näin halusitte perustella näitä leikkauksia on kuitenkin laskettu, että seitsemännessä puiteohjelmassa jokainen investointi euro on muuttunut 7-14 euroksi lisäarvoa 1 prosentti BKT kasvua, miljoona työpaikkaa ja, yksi, prosenttia kasvua vientiin. Ei vaikuta siltä, että kestävyyttä tai kilpailukykyä puuttuisi tutkimus- ja kehitysalueelta. Ja tästä syystä en ymmärrä enkä voi hyväksyä sitä, mitä neuvosto on ehdottanut leikkauksen osalta. Oletteko te, hyvä ministeri, yhtä mieltä tästä, että luovutaan innovoivasta tulevaisuudesta? Yksinkertainen kysymys, kyllä vai ei? Tuleeko Italia puheenjohtajavaltiona, tuleeko se tukemaan näitä leikkauksia? Kiitoksia. Very much. Um... Paljon kiitoksia IFDDn puolesta edustaja Tamburano. Gentile ministro Giannini. No... Arvoisa ministeri eh, Giannini, me tiedämme kaikki, että investoinnit eh, koulutukseen, yliopistoihin ja eh, tutkimukseen ovat tietynlaisia. Ne liittyvät liittyvät eh, eh, tiettyyn valtion sen tulevaan hyvinvointiin. Se on eh, pohjana kunnollisen demokratian luomiselle. Luigi Naudi sanoi, että mm, Luigi Naudikin mainitsi tästä ja siksi jo aikoja on ollut kuitenkin niin Italiassa, että oppilaiden vanhempien täytyy ostaa vessapaperi kouluihin ja ma- äh, äh, maalata koulujen seinät. Ähm, BK, äh, Euroopan keskuspankki ja muut, pitääkö Kyproksen, Kreikan ja muiden puuttua suoraan myös yliopisto koulutukseen. Intervention. kiitoksia vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Kollega Telitska. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Madam Minister, thank you. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Tämä oli oikein hyvä eh, eh, Alustuussa Toivotamme teille onnea. Kysymys ja huomio asian, jonka mainitsitte koskee strategia 2020 uudelleen tarkastelua, joka tulee aivan pian. Haluaisin tietää, millä tavalla te puheenjohtaja valtiona ja te itse suhtaudutte tällaiseen uudelleentarkasteluun. Suoraan sanottuna voisin sanoa, että suurin puute minulle tässä EU 2020 strategiassa on se, että se on tällainen kauppalista, jolla kaikki piti tehdä tyytyväiseksi. Luettelossa on oikeastaan kaikki mahdollinen. Siellä on aika vähän priorisointia. Tämä on minun näkemykseni siitä. Voisin kysyä nyt, mitä te aiotte sillä tehdä, mitä te odotatte tältä uudelleen tarkastelulta. Sitten toinen puoli sama asia koskee innovaatiota, kaupallistamista ja niiden, josta on paljon puhuttu. Minulla on kuitenkin vaikeus EU innovaatio sijoituksella vaikeus on se, että me emme vertaa sitä mitenkään viime aika, e, e, aika entisellä Suomen, entisen Suomen pääministerin ehkä Esko Ahon kanssa puhuin näistä asioista. Meille tuli sellainen vaikutelma, että pitäisi käyttää kaikki rahat ja sitten ei, ole, ei pitäisi olla mitään skandaaleja eikä tai mitään, eikä mitään tällaista. Mutta itse asiassa tilannetta ei mitenkään mitattu, eikä vieläkään kai mitata tätä ei, inno, innovaatio, ja Voisimmeko lisätä tällaisen, että mitattaisiin se, mitä on saavutettu tämän ohjelman kautta. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja edustaja Borelli seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Giannini, ennen puheenvuoron Puhuimme täällä salissa kilpailusta, kilpailukyvystä. Joku puhuu jopa epäreilusta kilpailusta. Mielestäni ongelma on se, että löydämme aina jonkun, joka on valmis tuottamaan samat tuotteet sentin halvemmalla, koska on aina meitä köyhempiä maita, joten miksi on se, että meidän pitää Euroopassa pitää tietotaito, mutta ei tuotantoa. Tämä on varmaan se äh, asia, jota meidän on äh, se edistettävä. Tämä tarkoittaa kehitystä, mutta erityisesti koulutusta ja ammatillista koulutusta. Meidän täytyy lähentää yrityksiä kouluun ja tämä, tämä kun, sitä kun puhumme, niin ajattelemme yleensä opiskelijoita, jotka menevät harjoittelemaan yrityksiin, mutta ehkäpä yritykset voisivat mennä myös kouluun ja esimerkiksi sanoa, millaisia koulutusohjelmia tarvitaan. Ja sillä tavoin koulutetaan sitten sellaisia henkilöitä, joita yritykset tarvivat, e, eivätkä toisinpäin. Olisi tärkeää myös välittää tällaista käsityölaisosaamista teollisempiin prosesseihin, ja tähän täytyisi investoida. Ja lopuksi haluaisin sitä kysymyksen kun otetaan huomioon tämä Euroopan pyörän pöydän tärkeä rooli, eh, tämä eturyhmä, joka on institutionaalistunut Euroopassa, niin eh, miten tämä näkyy, millainen rooli suurilla yrityksillä on Euroopassa? Minister. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Arvoisa ministeri, nyt pyytäisin teitä vastaamaan näihin kysymyksiin ja loppu huomioita. Olkaa hyvä. The answer I try to do. Well, starting from the, uh, the No jos aloitan kysymyksestä, jonka herra Karins esitti. Kiitän tästä kysymyksestä. Se oli yleinen, mutta se kuitenkin keskittyy hyvin tärkeään asiaan omasta mielestäni. Niin Nimittäin siihen, mikäli ymmärsin ajatuksena oikein, miten voimme Horisontti 2020 ohjelmasta tehdä todella tehokkaan välineen kilpailukyvyn parantamiseksi? Kuinka voimme tästä suuresta hankkeesta tehdä todella tehokkaan niin, että yliopistomaailma maissa ja yrityksissä ja jäsenvaltioissa siitä olisi hyötyä, mutta tämän lisäksi myös koko yhteiskunnalle siitä voisi olla hyötyä. Näin tässä agendassa pari suurta ongelmaa taikka haastetta ensinnäkin olisi saatava aikaan todella poikkitieteellisiä hankkeita. Tehän tiedät, että Horisontti 2020 Ohjelmassa käsitellään suuria haasteita, jotka liittyvät yhteiskuntamme tulevaisuuteen, ikääntyminen, ilmastonmuutos, siirtolaisuus. Nämä eivät ole kansa. Tämä ei ole kansallinen, vaan eurooppalainen ongelma. Ja on paljon monia muitakin ongelmia, jotka tiedätte kyllä. Tarvitaan siis tällaista horisontaalista lähestymistapaa joka kansallisella tasolla se merkitsee sitä, että olisi pyrittävää parantamaan ja rohkaisemaan – kansallisia mm, tutkimusohjelmia olemaan poikkitieteellisiä. Tämä on tärkeää minulle myös kansallisena ministerinä Italiassa. Toinen asia, joka liittyy teidän kysymykseenne, koskee sitä, kuinka voisimme paremmin lähentää yksityisen ja julkisen sektorin, jotka voisivat tehdä yhteistyötä vastatakseen näihin haasteisiin ja yhdistää energiansa. Luulen, että nämä voisivat muodostaa ne yleiset puitteet, joiden sisällä liikkua. Sitten täällä oli kollega, joka käsitteli näitä toisia näkökohtia. Edustaja Debacker, missä hän, hän mahtaa ollakaan. Ahaa, kiitoksia. Ja todella yksi näistä kolmesta alakysymyksestä ne koski juuri samantyyppisiä asioita, jotka mainitsin, kun pyrin vastaamaan herra Karinsille. meillä on aikamoinen kuilu EUn ja muiden suurten toimijoiden välillä, jotka ovat yhä aktiivisempia EUn ulkopuolella. Tässä suhteessa tärkeä asia asialistallamme tulevaisuudessa tulevalle komissiolle tälle parlamentille tulee koskemaan sitä, kuinka voidaan yhdistää ja vertailla – merkittäviä eurooppalaisia ohjelmia kansainvälisiin ohjelmiin, niin että pyrkisimme parantamaan omia mekanismejamme, niin että voisimme houkutella tänne kansainvälisiä kykyjä, uusia tutkijoita, myös muista maista. Meillä on tällainen konkreettinen väline ja voimme toimia tällä alalla paremmin kuin menneisyydessä – jotta pääsisimme mainitsemaan ne tavoitteeseen. Sitten toinen kysymys, jonka esitti edustaja Grivacek. Niin, todellakin. Olen täysin yhtä mieltä tästä koulutuskysymyksestä. En, maini, en maininnut koulutusta erikseen, koska se on oikeastaan toinen toinen asia, josta tulemme tässä samassa rakennuksessa toisessa valiokunnassa keskustelemaan muutaman päivän päästä, mutta voisin toki hyödyntää äh, kysymystänne ja todeta siitä, että tutkimus, innovaatio ja koulutus ovat oikeastaan aivan saman asian eri puolia. Kyllä meidän on mielestäni Mm, pohdittava uusia myös koulutuksen alalla. Meillähän on hyvin dramaattisia ongelmia työttömyyden alalla, erityisesti nuorisotyöttömyys on hyvin huolestuttavaa. Sitten vastaisin italiaksi. Edustaja Robalin koskien näitä budjettileikkauksia. Olikohan se siis virhe vai eikö? On aivan selvää, että puheenjohtajavaltiona meidän kannassamme on neutraalisti otettava huomioon tehdyt päätökset, jotka ovat tulosta neuvotteluista, kuten hyvin tiedätte. No jos esitätte tämän saman kysymyksen niin, että minulla olisi Äh, tutkimusalan ministerin päässä, niin kuin puheenjohtaja Busekkin tässä mainitsi, jos olenkin tutkijan roolissa, niin sitten tietenkin olen sitä mieltä, että pitäisi merkittävällä tavalla investoida resursseja tälle alalle. Sitten Taburano ja Borrelli kollegeille in, in, tästä tutkimuksesta strategisena voimavarana. Tietenkin se on sitä ja se pitäisi sitä olla yhä enemmän. Olen oikein iloinen, jos voisin toisessa yhteydessä keskustella kanssanne näistä italialaisista asioista. Tämä ei kuitenkaan ole oikea paikka sitä varten. Nythän on kuitenkin kaksi budjettikohtaa, jotka ovat saaneet lisää budjettia muuten leikkauksia on tehnyt. Kaksi lisäystä on tehty Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio kohtaan ja Erasmus Plus, joka on yksi koulutusta koskeva kohta ja mobiliteettia ja liikkuvuutta koskeva asia. Toivon, että niin on, tämähän lähinnä parlamentin ansiota. Sitten edustaja Borrelli puhui koulusta ja koulutuksesta. Hän kysyi, mikä olisi se väline, jolla vältettäisiin suurten ryhmittymien hegemoniaa niin, että ne voisivat vahvan lobbauksen kautta saada liian vahvan aseman. Minäpä, minä uskon, että yhteisrahoitus julkisen ja yksityisen sektorin välillä, tässä haluaisin viitata näihin yhteis, hankkeisiin, joissa on 50, prosentin rahoitus, 12 miljardia euroa komissiolta. Muistaakseni uskon, että tämä on odotettu vastaus. Ah, chiedo scusa. Mi ha sentito? Sì. Ecco, questo possa essere un... Niin kyllä tämä voisi olla yksi malli sille, ku, kuinka näin julkisen ja yks, yksityisen sektorin yhteis, yhteistyön kautta voitaisiin toimia. Sitten viimeinen kysymys, edustaja Telitska, jos ymmärsin oikein kantanne, puhuitte siitä, kuinka voitaisiin mitata tätä innovointia, kuinka voisimme mitata näiden innovaatiovälineiden tuloksia näiden prioriteettiluetteluiden lisäksi Yleensähän näistä prioriteetteista puhutaan, kun puhutaan näistä aiheista Euroopassa. Tutkimuksen alalla meillä on jo käytetty hyviä välineitä, joilla mitataan innovaation tuloksia. Ja kyllä minä uskon, että voimme näitä samoja malleja käyttää. Kansainvälinen komitea voi tehdä arvioita kansainvälisten vertailuarvojen pohjalta ja pohtia, mitä tutkimusryhmä ja yritys voivat yhdessä tuottaa ja mikä olisi oikea, oikea tapa näitä hankkeita kuvailla ja niiden tuloksia. Kyllä meillä on hyvä tapa mitata tuloksia. sillä saadaan parempi kuin aivan karkea kuva siitä, mitä ei, mikä merkitys innovaatiolla on yhteiskunnalle. Ah, yeah, okay, sorry. Yeah. Niin, huomasin kyllä tämän, mutta niin mainitsin jo puheessani. kuinka pitkälti tämä on prioriteetti Italian puheenjohtajuuskaudella, nimittäin että lyhyellä aikavälillä uudelleen arvioidaan Euroopan 2020-strategiaa ja tässä keskitymme kansallisten strategioiden ja suunnitelmien, tutkimussuunnitelmien ja Euroopan puitteiston yhteen toimivuuteen. Ei pelkästään horisontti 2020, vaan myös rakennerahastot ovat tässä tärkeät. Ne antavat tärkeitä suuntaviivoja ja tarjoavat valtaisan määrän rahaa sosiaaliseen innovointiin, kohesioon ja moniin muihin asioihin, jotka yritin tässä puheessani mainita. For... Oikein paljon kiitoksia antamisten vastauksista ja myöskin tästä käymästämme keskustelusta. Toivotamme teille onnea ja menestystä. PI kautta ne silmällä pitäen aikaa ei ole hirveästi käytettävissä, mutta paljon töitä on kuitenkin edessä. Mutta me, kun vastaamme tutkimuksesta, avaruudesta, innovoinnista, niin me haluamme tietenkin tehdä puheenjohtajavaltio Italian kanssa tiivistä yhteistyötä. Tärkeää on todeta, että me huolehdimme rahoituksesta niillä aloilla, joista te vastaatte, ja jotka tulivat täällä keskustelussa esille. Oikein paljon kiitoksia siitä, että pääsitte tänne vieraaksemme ja kiitokset antamistanne kommenteista ja vastauksista. Oikein paljon kiitoksia ja onnea ja menestystä. Uh, well, thank you. Uh, dear friends, dear colleagues, let us... Rakkaat ystävät, hyvät kollegat, siirtykäämme viimeiseen asiaan kohtaan, eli muut asiat. Mitään kommentteja ei ole, joten seuraavat kokoukset 24. syyskuuta 2014 9-12.30 sekä 15-18.30 järjestetään kokous Brysselissä ja seuraavana päivänä 9.30 ja kolmesta puoli seitsemään Eli kokoukset pitenevät pitenemistään ja töitä tulee vain lisää. Nähdään siis täällä valiokunnassa muutaman viikon päästä, mutta tietenkin täällä käytävillä tuon tuosta.